Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands, dear Miss Arib. Äh, hyvä kollega Arib Alankomaiden äh, parlamentista, Alankomaiden senaatista. Arvon jäsenet, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. On kunnia saada toivottaa tervetulleeksi parlamentaarikot koko Euroopan unionin alueelta toisen päivän alkuun seminaariin. Eilisen ohjausjaksoseminaarin jälkeen me avaamme tänään parlamenttien välisen konferenssin vakaudesta, taloudellisesta koordinoinnista ja hallinnasta Euroopan unionissa. Artikla 13 konferenssin siis. Ennen kaikkea haluaisin kiittää Alanko maita siitä, että se on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ollut järjestämässä tätä tapahtumaa. Ja lisäisin vielä, että Yhteistyötä on tehty kaikilla tasoilla, sekä poliittisella että hallinnollisella talolla, erinomaisella tavalla. Ja vielä kerran siitä teille kiitokset. Kuten aina, hollantilaiseen tapaan ja tyyliin tehokasta työtä. Kiitokset. Hyvät naiset ja herrat, taloudellinen elpyminen on tiellään, ja Eurooppa, mutta siitä huolimatta Euroopan unionilla on paljon haasteita edessään vuonna 2016. Kiinan talouden hidastuminen ja jatkuvat uudelleen tasapainotteluponnistelut olivat odotettavissa. Öljyn hinta on matala, USAn rahapolitiikka on tiukentunut ja äh, tiettyjen äh, kasvavien maiden äh, tuonti tai sinne vienti on vähentynyt dramaattisesti. Sen lisäksi meillä on geopoliittisia haasteita, jotka tulevat vaikuttamaan aika lailla myös tämän viikon loppupuolella järjestettävän huippukokoukseen. Elämme vaihtelevia aikoja ja monet asiat, joita esitetään kansallisina asioina, ovat Euroopan tason asioita, kuten esimerkiksi veronkierto, veropetokset, terrorismi, pakolaiskysymys, Venäjä, Syyriä, Libya, Ukraina, ilmastonmuutos, iso britannian äh, tuleva äh, jäsenyys, kansanäänestys, mikään näistä asioista ei koske vain yhtä jäsenvaltiota. Jos me haluamme tehokkaasti vastata haasteisiin ja tähän kriisiin, niin silloin meidän eurooppalaisten tulee enemmän kuin koskaan olla yhtenäisiä. Siksi me tarvitsemme yhteistyötä EUn tasolla. Minun, meidän täytyy käyttää meidän 508 miljoonan kansan voimaa, suurta sisämarkkinaa. Se on ainoa keino meille tehokkaalla tavalla selvitä tästä ja hyödyntää globalisaatiota meidän eduksemme. Jos me haluamme yhteistyön toimivan EUn tasolla hyvin, niin meidän täytyy myös yhdistää, parantaa yhdistyötä unionin ja valtioiden välillä. Sen vuoksi parlamenttien väliset tapaamiset ovat tärkeitä. Olen hyvin kiitollinen siitä, että meillä on mahdollisuus puhua talouden koordinoinnista ja hallinnoista kanssanne. Eurokriisi on osoittanut, miten maiden, maat ovat toisistansa riippuvaisia maiden, jotka ovat päättäneet jakaa saman valuutan. Tämä on johtanut siihen, että on voitu pelastaa ne, joilla on ollut liian suuria julkisia tai yksityisiä velkoja. Ja tämä on oikeastaan vain vahvistanut tilannetta ja se, miten on tehty näitä erilaisia yhteisymmärrys- pöytäkirjoja on nähtävästi luonut poliittisen järjestelmän, joka perustuu vastuulle. Sen vuoksi on erittäin tärkeää tehdä äh, uskottavia sopimuksia sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Ja tähän kuuluu myös äh, demokraattinen vastuu joka on välttämätöntä, jotta voimme hyvällä tavalla täytäntöön panna rakenneuudistuksia ja hallinnoida tehokkaammin yleisemmällä tasolla. Hyvät kollegat, naiset ja herrat, eilen teillä oli mahdollisuus eh, keskustella eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja Euroopan parlamentin ja kansallisten eh, parlamenttien roolista sekä politiikan painopisteistä 2016 eh, ohjausjakson eri näkökulmista. te keskustelitte myös sosiaalisesta ähm, AA ja veropohjan rakautumisesta ja muusta. Äh, tämä on tämänpäiväinen ensimmäinen artikla 13 konferenssi, joka järjestetään äh, uudien musien menettelyt tapojen hyväksymisen jälkeen viime vuonna. Vuosikausia kävimme vaikeita keskusteluja ja sitten vihdoin pääsimme sopimaan perustasta, ei niinkään toimintatavoista, vaan sisällöstä. Ja komission äh, kasvuarvio on tehty tukemaan tätä työtä ja äh, on väitetty, että hallitusten väliset äh, sopimukset olisivat äh, tehottomampia kuin muut sopimukset. No yhteisen lainsäädännössä lainsäädännön kautta ja sen toimeenpanon kautta pyritään varmistamaan se, että lainsäädäntö on täytäntöpantu hyvällä tavalla ja että toimijat ovat vastuullisia ja tällä tavalla voimme myös toimia tehokkaammin ja saavuttaa kansalaisten luottamuksen takaisin. Parlamentin päätöslauselma taloudellisen hallinnan puitteiston tarkistamisesta niin kutsuttu Beresin mietintö, joka hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Siinä puhutaan näistä vastuumekanismeista sekä EUn että kansallisella tasolla sekä täydestä integraatiosta finanssipolitiikassa. EU:ssa ei ole kysymys siitä, että luovuttaisiin suvereenisuudesta. Päinvastoin enemmänkin on kysymys siitä, että tuodaan valvonta ja hallinta takaisin globalisoituneessa maailmassa. Jokaisen pelaajan on osallistuttava peliin, mutta jos haluaa tehdä työtä, niin silloin meidän täytyy varmistaa, että demokraattinen valvonta parlamenttien taholta on varmistettu. Me emme hyväksy enemmän Eurooppaa jos se tapahtuu vähemmän parlamentaarisuuden ja demokraattisuuden nimissä. Tämä olisi epäonnistumisen resepti. Talous- ja finanssipolitiikan syventäminen on tehokasta vain, jos se tehdään läheisessä yhteistyössä Euroopan kansalaisten valitsemien edustajien kanssa kansallisella ja EUn tasolla. Me haluamme varmistaa äh, demokraattisen äh, demokraattisuuden jokaisessa askeleessa, kun on kysymys esimerkiksi kansallisista budjeteista. Meidän yhteinen tehtävämme on pitää kiinni demokraattisen valvonnan, demokraattisesta valvonnasta sekä kansallisissa parlamenteissa että Euroopan parlamentissa. Ja tänä päivänä meillä on mahdollisuus tehdä työtä yhdessä tässä jaetussa yhteisessä projektissa. Haluaisin toivottaa teille kaikille menestystä teidän keskusteluissanne tänään ja vielä kerran kiittää teitä läsnäolostanne ja erinomaisesta yhteistyöstä ja erinomaisesta työstä eilen. Kiitokset ja annan nyt sitten puheenvuoron kollegalleni edustaja Ariville. Monsieur le Président de Parlement. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin Alunkarimäiden parlamentin nimissä toivottaa teille tervetulleeksi tähän vakauden, talouden, koordinaation, koordinaation ja hallinnoiden interparlamentaarisen konferenssiin, joka on vahvistettu artiklassa 13 vakaussopimuksessa. Haluaisin kiittää Sultsin alustuksesta. Meillä on viisi parlamentin välistä konferenssia, jotka, par, jotka Hollannin parlamentti järjestää Binnenhofissa. Se on paikka, jossa edustajien kokous ja senaatti ovat kokouttuneet jo 200 vuoden ajan. Se on siis eh, Alankomaiden demokratian ydin. Joidenkin vuosien aikana artikla 13 konferenssit eh, on järjestetty ensimmäisellä kaudella Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää teitä vieraanvaraisuudestanne ja hienosta yhteistyöstä, jonka ansiosta tämä konferenssi on järjestetty. Alankomaat ovat Euroopan unionin puheenjohtajana aikana historiassamme, jolloin mailla on paljon tekemistä toisina, toisinsa, toistensa kanssa. Yksin ei voida toimia. Meillä on useita yhteiskunnallisia ongelmia, jotka eivät pysähdy kansallisille rajoille. Pariisin iskut ja merkittävä maahanmuutta, maahanmuuttajien virta ovat varmaankin vakuuttavimmat osoitukset tästä ja myös tuskallisimmat. Keskustelut Iso-Britannian roolista Euroopan unionissa ja Alankomaiden kansan äänestys Ukrainan kumppanuudesta osoittaa, että Eurooppa on lähempänä kuin koskaan kansalaisia. Ongelmat ovat niin suuria, että mikään maa ei voi niitä yksinään hallinnoida. Euroopan yhteistyötä tarvitaan. Meidän on puhuttava näistä asioista keskenämme. Tämä on myös puheenjohtajan valtiokauden teema. Haluamme yhdessä rakentaa parlamentaaristen valvontaa Euroopan päätöksentekoon. Parlamenteilla on merkittävä rooli tässä. Kansalliset edustajat ovat parhaassa asemassa – luomaan linkkejä äänestäjien ja eri Euroopan valtatasojen kanssa. He eivät valvo ainoastaan omaa hallitustaan, vaan voivat myös saada kuulumaan valitsijoidensa äänen Euroopan komissiolle. Joko Euroopan parlamentin kautta tai suoraan. Olemme tämän, tulemme tänään keskustelemaan talouden hallinnosta ja ohjauksesta ja talousarviosta Euroopan unionissa. Nämä ovat aiheita, joissa, joiden ympärille yhteistyömme alkoikin vuonna 1951, kun perustettiin hiilä- ja teräsunioni. Kyseessä on toki myös ideologiset keskustelut, mutta erityisesti kyseessä on talouden sopimus. Artikla 13 konferenssi saattaa vaikuttaa ensisilmäyksellä hieman – tekniseltä, mutta meidän ei pidä unohtaa sitä, että tänään käytävät keskustelut koskettelevat hyvinvointimme ydintä, eli tervettä, vakaata budjettipolitiikkaa. Viime vuosina olemme tehneet rankasti työtä sen eteen, eikä se aina ole ollut mitenkään helppoa. Joskus meillä on ollut sellainen vaikutelma, että joudumme menemään vastavirtaan, jotta joudumme, että pystymme pitämään kiinni kasvu- ja vakaussopimuksen velvoitteista, joihin olimme sitoutuneita vuonna 1997, ja jotta saimme säilytettyä valtion velan ja alijäämän kontrollissa. Välillä on ollut vaikea viestiä näistä tarpeista saada aikaan säästöjä, ja näin tilanne on edelleen joissakin maissa. Riippumatta siitä, kun mikä tilanne on. Olemme joka tapauksessa päässeet laajaan konsensukseen IMFssä ja OECDssä myöskin. Äh, siellä on ymmärretty, että olemme oikealla tiellä. Olemme tehneet tätä työtä yhdessä ja voimme olla siitä ylpeitä. Vuosia on keskusteltu eri toimista, joilla voidaan torjua talous- ja rahoituskriisiä. Ja nyt prioriteetti on pitkällä aikavälillä on tietenkin selvää, että Eurooppa elää tässä hetkessä. Meidän on toimittava silloin, kun ongelmat tulevat esiin. Mutta meidän vastuunamme, todella meidän vastuunamme parlamentin jäseninä on hahmotella suuria linjoja ja, ja katsoa tulevaisuuteen. Tämä kuulostaa abstraktimmalta kuin mitä se oikeastaan on. Kun tehdään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, olemme tulkineet tätä konferenssia interaktiivisella ja käytännönläheisellä tavalla. Tänään iltapäivällä me tulemme käymään keskustelua investoinneista talouskasvuun, lähentymiseen ja kilpailukykyyn, ja keskustelua käydään eri tavalla kuin aikaisemmin. Puhemme myös Euroopan taloudenhallinnon parlamentaarista valvonnasta. Tämä on tärkeä asia ja on pohdittava, onko, onko olemassa riittävästi tilaa parlamenttien väliselle yhteistyölle ja hyvien käytäntöjen vaihtamiselle. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Alankomailla on tässä oma roolensa. Alankomaat vastoin kaikkia odotuksiaan vaikeiden toimien jälkeen on saanut rakennettua hyvää vallan painon politiikkaa. Meillä on ollut mukana olemme saaneet aikaan tervettä budjettipolitiikkaa. Budjettipolitiikan on oltava tehokasta. Meidän on pohdittava, kuinka uusia budjettitoimia toteutetaan eri jäsenvaltioissa. Budjetialan koordinaatiosta on pohdittava, voidaanko sitä parantaa ilman, että parlamentaarinen valvonta siitä kärsisi. Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä, mutta meidän on puhuttava niistä yhdessä jatkamme keskustelua tavalla, joka vastaa uuden aikaista edustuksellista avointa demokratiaa, jossa annetaan paljon tilaa vuoropuhelulle. Uskon, että tätä kautta voimme saada aikaan rakentavaa, laadukasta keskustelua, joka tekee oikeutta edustajien roolille. Toivon, että voitte käydä hyvää keskustelua ja katsoa kauas tulevaisuuteen ja ottaa keskustelujen pohjaksi sen ajatuksen, että Eurooppa on mahdollisesti enemmän kuin sen osien summa, jos pystymme tulemaan yhdessä toimeen. Kiitoksia. Euh, merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja ja kollega. Ehkä vielä pieni tiedonanto, hyvät kollegat. Sain juuri tiedon siitä, että tänä vuonna 137 parlamentin jäsentä on täällä läsnä. Minun käsittääkseni tämä on ennätysluku. Suuret kiitokset läsnäolostanne. Rohkaisen teitä pysymään täällä salissa loppuun asti. Menettelyn mukaisesti jatkamme istuntoa niin, että puheenjohtajaksi tulevat edustaja Bakkar, joka on Alankomaiden eh, senaatin varapuhemies ja, eh, ja talousvaliokunnan jäsen sekä Roberto Gualtieri, joka on Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. Pyydän teitä tulemaan tänne puhujakorokkeelle. Kiitoksia. Thank you, Mr. Schulz and Madame Arip, for the introductions. Kiitokset eh, puhemies Schulz ja Roa Arid teidän alustuksestanne. Me jatkamme nyt eh, kokoustamme. Aribin ja Schulzin eh, puheenvuorot taatusti heijastelevat, heijastuvat vielä keskusteluistamme tänä aamuna. Me arvostamme kovasti sitä, että Euroopan parlamentti toimii isäntänä ja saamme olla täällä täysistuntosalissa. Näen täällä myös äh, parlamentin jäseniä, Euroopan parlamentin jäseniä ja parlamentin, kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka varmasti voivat kertoa eilisen, äh, eilisten tapaamisten ja kokousten äh, tuloksia. Me aiomme keskittyä tänään parhaisiin käytäntöihin. Olettaisin, että olette saaneet nämä taustamuistiot jotka jaettiin ennen tätä konferenssia. Ja luonnollisesti oletan, että olette myös lukeneet ne. Mutta ne, joilla ei aikaa ole tarpeeksi ollut, niin ihan yhteenvetona voisin sanoa, että siinä otettiin esiin tiettyjä asioita, mitkä ovat tämän hetken kokemukset, miten kriteerit suhtautuvat toisiinsa käytännössä, miten jäsenvaltiot hoitavat esimerkiksi terveys- ja eläkekustannuksen kasvut. Ja antaako toimielimillinen puitteisto parlamenteille tarpeeksi tilaa hallitusten välisiin äh, ja parlamenttien välisiin äh, suhteisiin ja voidaanko äh, näitä suhteita parantaa kansallisella tasalla? Haluan toivottaa tervetulleeksi Johan Dijsselbumin, joka on euroryhmän puheenjohtajan. Emme olisi voineet suunnitelma, suunnitella tätä tapaamista paremmaksi päiväksi, koska helmikuun 11. päivä viime vuonna oli Viime viikolla oli euroryhmän äh, kokous ja voimme nyt heti kuulla, mitä tässä kokouksessa tapahtui, koska mitään ei ole julkistettu ennen kuin tänään. Ja Kesvenrikin toivottaisin myös tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, joka tulee kertomaan euroalueen hallinnoinnista. Sen lisäksi eh, Rouva Valeri Rabo, joka on yleisesittelijä eh, talousvaliokunnassa eh, Ranskan parlamentissa. Ja hän tulee kertomaan meille, millä tavalla Ranska on vastannut taloudellisiin haasteisiin liittyen nimenomaan tämän päivän keskusteluun. Ja sitten lopuksi vielä toivotan tervetulleeksi toisen puheenjohtajan tässä seminaarissa, eli Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan Roberta Gualtierin. Ja hän tulee myös puhumaan itse asiasta. Ennen kuin annan nyt puheenvuoron meidän vierailemme, haluaisin ihan nopeasti hieman vielä puhua tämän konferenssin tavoitteista ja ihan lyhykäisesti myös pitää oman puheenvuoroni järjestäjät. Minä olin siis mukana tässä järjestäjäkomiteassa. Mä ajattelin, että nyt olisi oikea aika vaihtaa käytännön kokemuksia, kun nyt tässä jokunen vuosi äh, on tässä käsitelty näitä finanssipoliittisia asioita. Jo osa meistä äh, kokee tilanteen, jossa on liiallinen budjettivaje ja osa taas sitten äh, on rajojen sisällä. Ihan nopeasti kertoisin muutamia henkilökohtaisia kokemuksiani. Ja se onkin sitten ainoa sisältöpuheenvuoroni. Vastaan budjetista Alankomaiden senaatissa puolueeni nimissä. Meillä on kaksi kamarijärjestelmää Alankomaissa. Ja nämä kaksi kamaria mm, molemmilla on oikeus hyväksyä tai hylätä lakiehdotus ja jokaisen budjetin yhteydessä, joka esitellään, sen on saatava enemmistö molemmissa kamareissa. Ensimmäisenä vuotena, kun käsittelin ja hoidin budjettiasioita, koin tällaisen tunteen tavallaan tällaista äh, ulkopuolisuudesta ja siitä, miten tämä koko budjettiasia toimii ja aikataulu oli tiukka ja, ja kysymys oli maakohtaisista suosituksista ja niihin liittyvistä budjettiehdotuksista ja siihen liittyvistä sopimuksista ja hyväksyäkö ne vai ei. Ja tämä ensimmäinen ohjausjakson jakso, tästä varmaankin valtiovarainministerikin voi puhua, Tämä oli erittäin ähm, haastava tilanne, koska meillä ei ollut tarvittavaa äh, enemmistöä näille rakenteellisille muutoksille kahdessa tärkeässä asiassa, kuten esimerkiksi äh, eläkkeet, eläkeikä ja mm, asuminen. Henkilökohtainen kokemukseni oli se, että tämä finanssipoliittinen sopimus on osoittanut äh, sekä etunsa että heikkoutensa. Yksi eduista on se, että sopimus on tuonut mukaan tällaista ulkoista kuria, tällaisen ulkoisen viranomaisreferenssin, ja se on hyvä lähtökohta analyyseille, kun on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka välillä ovat hyvinkin pitkäaikaisia budjettitoimissa. Heikkous Toki tässä on heikkouksiakin ja useimmat teistä ovat varmaan sen kokeneet. Heikkouksia on esimerkiksi se, että on paljon tuntematonta sanastoa ja ei ole tarpeeksi tai liikaa luettavaa. Ja olen näistä samaa mieltä, mutta tässä on kysymys kuitenkin poliittisesta keskustelusta jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja terminologia voi toki opetella samoin kuin budjetti, syklin ja muuta, mutta tietyt näkökulmat ovat kuitenkin vielä vieraita. Ja ne on tuotava esiin. Eli yksi tämän päiväisen keskustelun aihe onkin se, mikä oikeutus tämän, miten oikeuttaa tämän syklin pitkälle meneväisyys tässä finanssipoliittisessa sopimuksessa. Tällä konferenssilla on tässä suuri rooli sen vuoksi, että minä uskon, että euroryhmän päätöksentekoprosessi ja Euroopan parlamentin rooli ja se, että muut demokraattiset elimet eivät ole tässä mukana, niin tämä kaikki on hieman heikentänyt tätä vaikutusta. Budjettisykli on kuitenkin yksi avainkeskusteluaihe kansallisissa parlamenteissa. Monissa maissa, kuten Irlannissa, Kyproksessa, Portugalissa, on tehty hyvin dramaattisiakin toimenpiteitä ja niistä varmaan puhutaan tänään. Tänään on mahdollisuus jakaa näitä kokemuksia keskenämme. Ja uskon, että voimme oppia toisiltamme tänään ja se on koko tämän aamupäivän konferenssin tarkoituskin. Nyt sitten käytännön asioihin. Te varmaankin äh, tietänette, kuinka puheenvuoroa pyydetään. Eli sen jälkeen, kun neljä puhujaa ovat esitelleet oman puheenvuoronsa, me teemme kaikkemme, että mahdollisimman moni jäsen voisi osallistua keskusteluun, mutta meillä on aikarajat ja meidän täytyy pitää niistä kiinni. Joten eh, vetoan teihin, että pitäkää kiinni näistä aikarajoista, mitkä teille annetaan puheenvuoroille. Eli puheenvuorot ovat eh, kahdesta kolmeen minuuttiin, riippuen siitä kuinka paljon puheenvuoron pyytäjiä on, ja me tulemme olemaan tässä tiukkuja. Teillä on näitä puheenvuoropyyntökortteja siellä pöydillänne, eli kun haluatte puheenvuoron, täytätte kortin. Ja tämä koskee kansallisten parlamenttien jäseniä sekä luonnollisesti isäntämme Euroopan parlamentin jäseniä. Ja rytmi on se, että kaksi kansallista parlamentaarikkoa ja sen jälkeen yksi Euroopan parlamentin jäsen. Ja jos tätä täytyy sitten sopeuttaa tätä, niin teemme niin sitten tuossa matkan varrella, mutta näin käynnistämme. Anna nyt puheenvuoron äh, Jeruun Dijsselblumille, mutta varoitan häntä. Minä olen yhtä tiukka hänenkin suhteensa kuin hän on äh, budjettikurin suhteen, eli 10 minuuttia. Thank you very much. Kiitos puheen, puheenjohtaja. Onko mitään keinoa, että näin kuinka paljon aina on aikaa jäljellä? <laughs> Thank you. Muistutan teitä siitä. Kiitos. Hyvät Parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on ilo olla mukana parlamenttien välisessä konferenssissa. Hyödyllinen tärkeä foorumi mielestäni. Euroalueen kulmasta katsottuna voimme vain hyötyä läheistä yhteistyöstä politiikan tekijöiden kansanedustajien välillä niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Haluaisin alkaa puheenvuoroni lyhyesti kertomalla taloustilanteesta valtiovarainministerinä pyydän anteeksi. Aina haluan hiukan läpikäydä taloudellista tilanteen ennen kuin keskityn viiden puheenjohtajan kertomukseen ja työhön, jota meidän täytyy saada aikaan talouspolitiikan ohjauksen parissa. Euroalue on onnistunut voittamaan rahoitus valtion kriisinsä johtuen päättäväisestä täytäntöönpanosta poliittisissa uudistuksissa jäsenvaltioissa. Tätä seuraa laaja joukko EU institutionaalisia innovaatioita, jotka osoittavat sitoumustamme yhteisvaluuttaan. Euroalue on nyt kolmatta vuotta käymässä läpi elpymistä. Siitä on tulossa laaja pohjaisempaa myös jäsenvaltioissa. Vaikkakin tämä on rohkaisevaa, elpyminen on vielä varsin riippuvaista äh, myötystä tuulesta, öljyn hinnasta, kasvua tukevasta rahapolitiikasta ja heikemmästä euron val- valuuttakurssista. Ulkoiset riskit, kuten kasvun hidastuminen Kiinassa nousevilla markkinoilla muuten, muistut muistuttaa meitä siitä, että enemmän vielä pitää tehdä, jotta elpymistä tulee itseään ruokkivaa. Meillä on vielä liian paljon työttömyyttä ja muita suuria eroja taloudellisessa performanssissa kautta euroalueen. Tämä korostaa sitä, että ei ole aikaa itse tyytyväisyydelle. Hiattaiset myllärykset pörssimarkkinoilla kuvaavat sitä, että kun mennään eteenpäin rahoitusmarkkinoiden uudistuksissa sovelletaan pankkiunionin sääntöjä. Tämä on kaikki olennaisen tärkeää. Kun euroryhmä ja ECOFIN, ja olen näiden molempien puheenjohtaja, tuen täysin siis komission ehdotusta luoda pääomamarkkinaunioni, joka monimuotoista ja parantaa rahoituksen saatavuutta reaalitaloudelle. Ja haluan vahvistaa pankkiunionia, jotta voimme lisätä rahoitussektorin kestävyyttä ja sul, äh, sulke, äh, lopettaa tämä noidankierto, joka liittyy valtion riskeihin. Pankkiunionin vahvistaminen ei ole, ei, ei ole kyse vain talletussuojajärjestelmästä tai varautumisjärjestelystä, vaan myös päättäväistä edistysten riskin vähentämisessä ja tasapainoisempaa äh, toimintamahdollisuuksista pitää saada aikaan pankeille. Riskit pitäisi jarruttaa ja pitää siellä, mihin se kuuluu. Yksi tarkoitus pankkiunionissa on välttää se, että jatkossa veronmaksajat joutuvat pelastamaan epäonnistuneita pankkeja se, että on tullut voimaan pankkien kriisinratkaisudirektiivi ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna on mielestäni selkeä askel juuri tähän suuntaan. Se, että pyritään lähentymiseen, on olennainen teema viiden puheenjohtajan kertomuksessa. Mietinnön nimi viedään loppuun Euroopan talous- ja rahaliitto. Olin itse tätä mukana laatimassa kertomuksessa pyritään löytämään oikea tasapaino realismin ja vision välillä, joka näkyy asteittaisessa lähestymistavassa paperissa. Ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 17 puoleen väliin siinä on jotakin lyhyen aikavälin toimia, joilla euroalueessa tulee kestävämpi tämänhetkisissä juridisissa puitteissa. Tämä on olenna, olennaisesti on kyse siitä, että korjataan finanssipoliittisia ja muita makrotalouden liittyviä epätasapainotekijöitä kyse on myös siitä, että tehostetaan kansallista omistajuutta, mitä tulee eurooppalaisiin poliittisiin suosituksiin, ja kyse on myös demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta. Kaikki nämä aspektit liittyvät toisiinsa, ja samaan aikainen edistyminen on välttämätöntä, jotta voidaan helpottaa siirtymistä toiseen vaiheeseen siirtymisessä, jossa on pidemmälle meneviä toimenpiteitä, jotta voidaan viedä loppuun emun rakenne vuoteen 2025 mennessä. Tämä vaihe todennäköisesti vaatii perussopimusmuutoksia. Eurooppa-neuvosto vahvisti, että se tarkastelisi toimia viimeistään vuoden 2017 loppupuolella. Ehdotukset, komission ehdotukset, aivan erityisesti Dombrovskisin ehdotukset ensimmäisessä vaiheessa tähän mennessä eivät ole saaneet laajaa tukea osakseen. Euroryhmä tässä ECOFINissa, Euroopan neuvostossa ja valmistelussa elimissä nyt huolella pohdimme erilaisia aloitteita, jotka pyrkivät toteuttamaan käytännössä ensimmäisen vaiheen eh, ehdotuksia. Ensimmäinen ehdotus on se, että saadaan aikaan kansalliset kilpailukykyneuvostot. Minun mielestäni kilpailukyky viranomaisten pitäisi ennen kaikkea määritellä poliittista keskustelua, joka auttaa poliittisia puolueita ja hallituksia tekemään oikeita päätöksiä. Kansalliset kilpailukykyneuvostot mielestämme voivat olla ratkaisussa roolissa, kun vahvistetaan reformiagendaa erityisesti kansallisella tasolla. Pyritään parantamaan suunnitelmaa uudistuksessa on avainasemassa. Kuinka me parannamme kestävyyttä sosiaalisessa mallissamme, miten parannamme työllistettävyyttä, vaikka samalla varmistamme sen, että pidämme vahvan budjetin pitkällä aikavälillä. Kansalliset kilpailuneuvostot siinä ei pitäisi olla kyse siitä, että käsitellään palkkaneuvotteluta. Tämän otti huolenaiheena joku esille tässä keskustelussa. Tässä pitäisi olla kyse siitä, että suunnitellaan kansallisia uudistusohjelmia, jotka lisäävät tuottavuutta ja luovat vahvaa, vahvempaa kotimaista kysyntää. Riippumaton poliittinen neuvonanto, tiedon vaihto, kokemuksien vaihto on avainasemassa. Tämän takia minun mielestäni tarvitsemme kansallisten kilpailukykyneuvostojen verkoston kautta euroalueen. Nyt haluaisin käsitellä ratkaisevaa roolia, joka kansallisella parlamentilla talouden ohjauksessa on. Jotta välineemme toimivat ja onnistuvat saamaan aikaan kestävämmän, vahvemman rahaliiton, on välttämätöntä, että kansalliset parlamentit ovat mukana. Loppujen lopuksi toimenpiteet, joita tarvitaan, joita tartumme yhteisiin taloudellisiin haasteisiimme, ne tarvitsevat tukea ja täytäntöönpanoa kansallista parlamenteista. Tästä vuodesta eteenpäin yritämme paremmin ottaa mukaan nämä yhteiset taloudelliset haasteet poliittisen, koordina- ko- poliittisen koordinaation. Esitämme suosituksia koko euroalueella eurooppalaisen ohjaus- ja talouspolitiikan ohjausjakson alussa. E- euroalueen suositukset voidaan sitten ottaa mukaan maakohtaisiin suosituksiin, jotka julkistetaan toukokuussa. Nämä euroalueen suositukset vaativat myös taloudellisen politiikan koordinointia ja yhteensovittamista maiden kokemusten vaihdon kautta, täytäntöönpanemalla uudistusohjelmia ja lisä, kodostamalla aivan erityisesti äh, valio, vertailua maiden kesken. Otan tämän asian varsin vakavissani ja tämän takia temaattinen keskustelu kasvusta ja työpaikoista ja uudistusten suunnittelusta on tärkeässä roolissa euroryhmän ohjelmassa. Kun ajatellaan viime vuosia, olemme edistyneet, kun koordinoimme talouspolitiikkojamme, mutta voimme pystyä paljonkin parempaan, mitä tulee itse täytäntöönpano puoleen. Täytäntöönpano maakohtaisissa suosituksissa sitä voidaan parantaa ensinnäkin niin, että rajoitetaan suositusten määrää. Jos näkee, kuinka paljon suosituksia vuosittain esitetään eri jäsenvaltioille, niin nopeastikin ymmärtää, mitä tässä tarkoitan. Toiseksi, minun mielestäni niiden pitäisi keskittyä enemmän siihen, mikä on todella tärkeää ensisijaisesti eri maissa. Edelleen tässä tarvitaan paljon suurempaa kansallista aktiivisuutta, osallistumista. Liian monet jäsenvaltiot vaan panevat merkille maakohtaiset suositukset ja jatkavat sitten omilla prioriteillaan, prioriteillaan niin kuin ennenkin. Kaksi minuuttia jäljellä, sanoi puheenjohtaja. Ja kolmanneksi olen sitä mieltä, että maakohtaiset suositusten ei ehkä pitäisi olla vuosittaisia, vaan mm, pitäisi antaa vähän enemmän aikaa jäsenvaltioille, niin että hallitukset ovat yleensä voimassa kolme neljä vuotta, niin tänä aikana hallitukset sitten voisivat täytäntöönpanna joukkoa suosituksia, joista on keskusteltu komission kanssa, parlamentin kanssa niin täällä kuin kansallisissa pääkaupungeissakin. Parlamentin rooli omistajuuden luomisessa on ratkaisevan tärkeä, mutta myös työmarkkinaosapuolet pitää saada mukaan. Puhuisin nyt hiukan Euroopan parlamentista. Euroopan parlamentin pitäisi täysin käyttää eri oikeuksia perussopimuksista koskien toissijaista lainsäädäntöä ja olla yhteydessä taloudellisessa vuoropuolossa. Näin parlamentti jo tekeekin ja viiden puheenjohtajan raportin hengessä on tiivistänyt osallistumistaan. Esimerkiksi hiljattain se keskusteli komission ehdotuksesta vuoden 2016 suosituksesta euroalueelle. Minulla oli ilo osallistua täysistuntokeskustelun yhdessä komission puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa ja olen aina mielelläni vastannut tällaisiin kutsuihin, joita on tullut Ekon valiokunnasta Euroopan parlamentissa. Keskustelumme kautta tänään itse asiassa olemme myös alkaneet toteuttaa viiden puheenjohtajan kertomusta käytännössä. Siinä vaaditaan sitä, että komission neuvoston edustajat osallistuvat parlamenttien välisiin kokouksiin. Jotta parempi dialogi onnistuu, olen ryhtynyt aloitteeseen, jotta lisättäisiin avoimuutta myös euroryhmän kokouksissa. Puheenjohtaja, te juuri mainitsitte euroryhmän avoimuudesta, avaamisesta. Tästä lähtien aiomme julkaista ennen kokouksiamme yksityiskohtaisemman esityslihdan listan, johon liittyy myös selityksiä ja sitten sen kokouksen jälkeen kerromme peruspäätöksistä euroryhmässä. Tulemme myös varmistamaan, että mahdollisimman nopeasti julkistetaan keskustelun aiheena olleet asiakirjat tai useimmat niistä tietenkin teemme vahvassa yhteistyössä kaiken tämän niiden elinen kanssa, jotka asiakirjoja ovat taatineet euroryhmän johtajana. Minä puollan sitä, että viedään eteenpäin näitä kaikkia aloitteita ja laajennetaan keskusteluamme talouspolitiikasta. Nämä aloitteet parantavat kansallista omistajuutta, lisäävät tietoisuutta ja luovat poliittista suuren yleisön tukea jotta voidaan tehdä välttämättömät poliittiset uudistukset. Uskon, että tämä on kansallisessa edussa, mutta myös yhteisen etumme mukaista toimintaa. Ja toivottavasti tänään syntyy monia uusia ajatuksia tämänkin asian tueksi. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Daiselbum. Ja nyt sitten annan puheenvuoron äh, Kees Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Dear delegates. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat, oikein hyvää huomenta. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua. Yritän puhua lyhyesti ja puhua nopeasti. Mutta ei kuitenkaan liian nopeasti, sanoo puheenjohtaja. No eipä tietenkään. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionissa on käyty läpi merkittäviä mm, taloudellisia muutoksia vuoden 1990 jälkeen sen, ja jälkeen, kun talous- ja rahoituskriisi alkoi 2008, Euroopan talous- ja rahaliitto on ollut paineen alla, kuten tiedämme ja olemme sanohoissamme tunteneet. Rahaliittoa ja euroaluetta varten on eri toimia tehty ja, ja reikiä lainsäädännössä on, on hyödynnetty. Vastauksena tähän kriisiin Euro alueen maat on useaan kertaan antaneet uusia lainsäädännöllisiä aloitteita, tukiohjelmia on tehty ja hätätoimia on ryhdytty. Kuulen IMF tiettyjen jäsenvaltioiden tueksi. Pankkiunioni on pantu käyntiin pankkien valvonnaksi EKPn johdolla ja talouden ja budjettien alan sääntöjä on otettu käyttöön, joilla on tarkoitus vahvistaa budjettivalvontaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden taholta ja jotta voidaan vahvistaa jäsenvaltioiden makrotalouden valvontaa. Nämä säännöt ovat myös osa Euroopan unionin ohjausjaksoa. Syyskuussa 2014 Hollannin tilintarkastustuomioistuin julkaisi kertomuksen, joka koskee uusia budjettisääntöjä, jotka, joita täytäntöön pannaan emun vahvistamiseksi. senaatti tätä meiltä pyysi. Säännöllä, säännöllä voi olla vaikutuksia Hollannin budjettimenettelyihin ja muihinkin ja muidenkin jäsenvaltioiden sääntöihin. Kyseessä on kuitenkin lähe, lähinnä luottamus ja euro. Siksi valitsimme laajemman lähestymistavan, jossa mukana ovat myös EUn toimielimet ja jäsenvaltiot. Nyt on vedettävä johtopäätöksiä kertomuksesta ja haluaisin äh, jakaa kanssanne joitakin tuloksia. Seuraavassa kuvassa on muutama tärkeimmät löydöksemme. This figure, I hope you can see it. Toivon, että voitte nähdä tämän kuvan, jota ei valitettavasti tulkeille ole toimitettu ollenkaan, eikä sitä myöskään näy. Koskee alijäämämenettelyä keltaisella, kun neuvosto on antanut varoituksen jäsenvaltioille, se on oranssilla. eu säännöt aikaisemmin koskien budjettipolitiikan valvonta ei ole täysin tota, toteutettu. Vuodesta 1999 alkaen vain muutamille maille annettiin ilmoitus ryhtyä toimiin, eikä niitä koskaan pakotettu hyväksymään. Ja valtiot, jotka eivät täyttäneet ehtoja, saivat lykkäyksiä Tämä tilanne on muuttunut vain marginaalisesti sen jälkeen, kun otettiin käyttöön uusia toimia vuonna 2010 jälkeen. Viime vuosina eh, liiallisen ylijäämän eh, menettelyssä olevien maiden määrä on vähentynyt. On kuitenkin päätetty komissiossa, että tiettyjä menettelyjä on aloitettu johtuen budjettikoriin liittyvistä sekoista. Haluaisin korostaa sitä, että nämä uudet toimet, jotka vahvistavat budjettipolitiikka ovat tuottaneet monimutkaisen kokoelman sääntöjä, säännöksiä ja lainsäädäntöä, jotka tekee vaikeaksi Euroopan toimielimille täytäntöpanna sopimuksia ja sääntöjä. Mutta palaan tähän vielä myöhemmin. On selvää, että johtuen uusien sääntöjen tuosta sixpackista ja tarvitaan lisävoimaa mahdollisuuksia valvoa jäsenvaltioiden makrotalouspolitiikkaa. Euroopan unionilla on kuitenkin de facto mahdollisuus muuttaa jäsenvaltioiden politiikkaa vain rajallisesti, koska loppujen lopuksi jäsenvaltioilla on viimeinen sana sanottavana. Sitten seuraava kuva. Uusi menettely, joka koskee makrotalouden epätasapainoa. Tässä on lukuja, jotka osoittavat, kuinka uusi menettely on toiminut. Menettely käsittely on rajoitettu ennaltaehkäisy vaiheeseen vuonna 2014 ja 2015 menettelyssä olevat maiden määrä lisääntyi. Tähän mennessä tätä menettelyä ei ole aktivoitu. Komissiolla on valta päättää, onko kyseessä liiallinen epätasapaino makrotaloudessa ja, ja onko otettava käyttöön tämä menettely. Mutta ei ole täysin avoin, avoimesti perus, määritelty, mikä tilanne tähän johtaisi. Ja nyt instituutioiden kehitellään. Euroopan komissio on aloittanut keskustelun koskien kansallisen raportointijärjestelmän harmonisointia, jota vahvistetaan vastuuvelvollisuutta ja parannetaan tilastietojen vertailukelpoisuutta koskien jäsenvaltioiden toimintapolitiikkaa. Meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeä kehityskulku. Lopuksi kertomuksessakin todetaan, että demokraattinen valvonta ja vastuuvalvollisuus Euroopan unionissa, niitä ei sovelleta aivan samalla tavalla euroryhmän ja sen puheenjohtajan. Kuitenkin euroryhmän vaikutusvalta on kasvanut mukaan lukien budjetti ja makrotalouspolitiikan päätöksenteko. Kun kertomus julkaistiin puolitoista vuotta sitten, otimme yhteyttä Hollannin parlamenttiin niin, että siitä voitaisiin ottaa oppia ja haluaisin tehdä sen jälleen täällä tänään kaikille Euroopan unionin parlamentille. Viime vuosikymmenen aikana olemme nähneet, että jäsenvaltiot eivät aina pitänyt kiinni näistä budjetti arvoista ennen vuotta 2008, ellei EUn toimielimet viime hetkessä pakottaneet niitä toimimaan näin. Monimutkaiset säännöt, joita ei täytäntöön panna, vähentää uskottavuutta ja tehokkuutta ja tuloksellisuutta Euroopan äh, talouden ohjauksessa. Päämääränä talouden ohjauksessa on tietenkin lisätä rahoitusmarkkinoiden yleisön ja liikeyhteisön luottamusta Euroopan talouteen, erityisesti euroalueen talouteen. Nämä monimutkaiset säännöt ja sopimukset edellyttävät lisää avoimuutta ja yksinkertaistamista Euroopan talouden ohjaukseen. Euroopan parlamentit voisivat johdonmukaisemmin tässä toimia välttämällä päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistamalla menettelyä aina kuin mahdollista. Useisiin askeleisiin on ryhdyttävä, jotta voidaan lisätä avoimuutta. Makrotalouden epätasapainon menettelyiden osalta komission tulostaulussa selvitetään suhteita jäsenvaltioiden ponnisteluissa parantaa makrotalouden suorituksiaan. Olen mitä mieltä, että avoimuus parlamentille yleisölle lisääntyisi, mikäli, mikäli käsiteltäisiin perusteellisesti eri näkökohtia kasvu- ja vakaussopimuksessa ja sekä täytäntöönpanossa koskien maiden maasuositusten toteuttamista. On myös tärkeää todeta, että Euroopan talouden ohjaus vaikuttaa julkisen talouden vakauteen. Euroopan aikaisemmin mainitsinkin jo keskustelun koskien äh, raportointisääntöjen harmonisoinnista EU-ssa, ja se olisi tässä yhteydessä erittäin tärkeää, ja tämä on tärkeää myös teille parlamentin jäsenen, se tarjoaa teille suuria mahdollisuuksia saada perusteellisempia ja laajempia äh, kertomuksia EUn, EU-laajuisista tilanteista koskien julkisen talouden vakautta. Tarvitaan lisää parlamentin valvontaa tähän asiaan. Lopuksi haluaisin mainita tässä, että euroryhmään demokraatteista valvontaa ja vastavalvoista olisi lisättävä. Olemme iloisia siitä, että Euroopan ryhmän puheenjohtaja on ottanut avoimuuden agendalleen viime viikon kokouksessaan, mutta haluaisin korostaa, että tämä on erityisen tärkeää. Meidän on erityisen pidettävä mielessä, että tämä ryhmä ei vielä ole institutionalisoitu. Tämä on erityisen tärkeää, jos jatkossa ryhmälle nimitetään pysyvä puheenjohtaja. Lopuksi, hyvät edustajat, edust- esityksessäni on dilemma. On tietenkin kaikkien EU-jäsenvaltioiden edun mukaista, että euroalue toimii asianmukaisesti. Näiden maiden taloudet ja kansalaisten tulevaisuus riippuvat pitkälti siitä, jotta euroalue toimisi tarvitaan budjettikuria jäsenvaltiossa, sitä on vahvistettava. Avainkysymys on tietenkin, toimiiko tämä. Haluaisin ottaa esille yhden ongelman. Aikaisemmin olemme nähneet, että EU:ssa on hyväksytty sääntöpohjainen lähestymistapa ja lisätty EUn jäsenvaltioiden budjettikuria. EU on yrittänyt saada takaisin markkinoiden luottamuksen ottamalla käyttäen lisää sääntöjä ja tiukentamalla olemassa olevia sääntöjä, kuten vakaus- ja kasvusopimusta. Mitä sitten tapahtui? Kävi niin, että jäsenvaltiot eivät, eivät eivät kuitenkaan ihanteellisella tavalla toteuta näitä itse sopimia sääntöjä, jos nyt kauniisti sanotaan. Tästä nouseekin kysymys, onko sääntöpohjainen lähestymistapa paras tapa koordinoida jäsenvaltioiden, välis, välis, jäsenvaltioiden talouksia tai toisin sanoen, haluavatko jäsenvaltiot todella, että Euroopan talouksia johdetaan jossain määrin Brysselistä käsin, vai onko euroalueen vahvistaminen liian monimutkainen koordinoitavaksi sääntöjen kautta? Tämä on äh, epäselvä lähestymistapa tällä hetkellä. Meillä on tiukkoja sääntöjä yhtäältä, mutta niitä ei ainakaan täysin täytäntöön panna. Tämä ei todellakaan auta rahoitus markkinoiden luottamuksen kehittymistä koskien Euroopan talouksien osalta. Minä olen sitä mieltä, että tarvitaan perusteellista keskustelua euroalueen taloudesta ja mitä tarvitaan, jotta siitä saadaan taloudellisesti vahva. Te Euroopan parlamentin jäseninä teidän on tästä keskusteltava, se on erittäin tärkeää. On ehkä vielä liian varhaista tähän mitään sanoa kriisin jälkeen Euroopan, Euroopan talouden ohjaus on vielä kehittymässä ja uusia menettelyjä kehitetään, mutta, mutta eri kannat ja menettelyt ja järjestelyt kehys, kehittyvät. Niitä on kokeiltava käytännössä ja niiden on lisättävä uskottavuutta ja luottamusta EU-se euroalueella. Tulokset nähdään tulevina vuosina. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Keskustelua varten kysymys. Ehdotatteko te enemmän siis periaate perustetta vai sääntöperustetta? No, minä vain esitin kysymyksen. Selvä. No tämä olikin pieni testi. No niin, nyt annan sitten äh, puheenvuoron äh, Rova Valeri R. Kiitoksia hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tässä lyhyessä puheenvuorossani käsitellä kolmea seikkaa. Ensinnäkin julkisten menojen pilottiohjelma, joka meillä on ollut käynnissä Ranskassa. Toinen koskee sitä, miten tämä liitetään taloudellisen jaksoon ja miten meitä on tässä pilottihankkeessa sitten kansalliset uudistusohjelmat. Ja tässä yhdyn täysin euroryhmän puheenjohtajaan, joka korosti sitä, että täyt täytyy huolella muod- rakentaa nämä uudistukset. Olen täysin samaa mieltä tästä periaatteesta, kuinka tärkeitä ne ovat. Ensinnäkin, mitä Ranskassa on tapahtunut? Äsken oli tällä tällainen kuva, joka näkyi. Ranskahan kuuluu niihin maihin, joka on täysin noudattanut vakaussopimusta. Se, mitä voimme itse todeta, että kymmenen vuoden ajan julkiset menot Ranskassa ovat lisääntyneet noin 35 miljardilla eurolla vuodessa. Tämä on 3,2 prosenttia arvoa lisää joka vuosi jo kahden vuoden ajan on tehty huomattavan tärkeitä reformeja ja näin on saatu julkisten menojen nousu 0,09 prosenttia, mitä tulee kokonaisarvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvu on vähemmän nopeaa kuin BKTn kehitys ja tämä on varsin tärkeä saavutus Ranskassa. Se saatiin aikaan vahvoilla toimenpiteillä, joihin ryhdyt tehtiin julkisten menojen kai, äh, hillitsemiseksi ja pyrittiin lopettamaan tämä julkisten menojen nousu, se on ensimmäinen kohta. Ja tätä kautta me pystyimmekin vähentämään julkista vajetta, nominaalivajetta, joka oli hiukan yli 5 prosenttia 2011 sitten, ja sitten se laski viime vuonna 3,8 prosentin suhteessa BKT. Kolmen prosentin tavoitteeseen pyritään tänä vuonna. Sen toinen kysymys, joka on tullut esille. Tässä siis vähennettiin drastisesti julkisia menoja, siis vähennettiin määrärahoja, joita myönnetään eri hallinnon aloille. Sitten toinen kysymys, joka tulee esille. Kuinka tämä politiikka sopii yhteen makrotaloudellisen keskustelun kanssa, siis miten tuetaan kasvua, tuetaan työpaikkojen luomista. Tietenkin tämä kaikki kuuluu avainhankkeisiin EU:ssa. E Tässä asiassa kasvu- ja vakaussopimus antaa meille välineen, joka minun mielestäni on todellakin tärkeä, nimittäin se, että voidaan pilotoida näitä rakenteita vaiheita, meidän kykymme tarkastella, missä vaiheessa olemme taloudellista suhdannetta, suhdannetta ja mitä voimme tehdä, että vähennämme nominaalista vaihetta siltikään, että emme muserra kasvua. Tämä väline on todella vahva, mielenkiintoinen väline, mutta minun täytyy kyllä myöntää teillekin, että en ole ihan varma, että tätä asiaa täysin hyvin ymmärretään. Ja joka tapauksessa Ranskan kansalaiskokouksessa en nyt mitenkään halua loukata kollegojani, mutta mielestäni on alle kymmenen kansanedustajaa, jotka ovat todellakin ymmärtäneet, joilla on potentiaalia tavallaan käyttää tätä välinettä, nimittäin rakenteellista vajetta. Euroryhmän puheenjohtaja tässä hymyilee mielestäni. Niin tämä on todellakin sellainen kysymys, joka hänellekin on varmasti esitetty. Rakenteellinen vaje ja, ja pilottihanke tässä on huonosti ymmärretty asia. Ja minä haluaisinkin, että komissio antaa meille hiukan enemmän välineitä ja kertoisi meille, missä vaiheessa sykliä nyt olemme kun ajatellaan kokonaisuudessaan koko EU-maita, e tästä haluan puhua kolmanneksi. Sitten toinen asia, edelleen rakenteellisesta vajeesta. Kun toimii ehkä vähän liiankin aggressiivisesti, niin silloin kyllä pystytään saamaan julkiset alas, mutta toimitaan niin, että vähennetään paljon myös investointeja. Kuitenkin kasvun lähtö, lähteminen riippuu vipuu läheisesti Euroopassa myös investoinnit. Tai juuri tätä vipua on nyt hiukan vahingoitettu, kun on vähennetty julkisia menoja. Juuri tätä vipua on äh, heikennetty, koska on pyritty käyttämään näitä rakenteellisia vajeita, rakenteellisia toimia. Tätä kaikkea on huonosti ymmärretty ja ehkä myös huonosti mitattu kaikkia tätä. Sitten kolmas asia, joka minusta on todella tärkeä kysymys, ja joka on meille tullut tärkeäksi Ranskassa, nimittäin kansallinen Kansallinen uudistusohjelma. Tässä yhden täysin euroryhmän puheenjohtajan kommentteihin. Tämä on ihan avainkysymys, avainvaihe, jotta toisaalta voidaan ohjata julkisia, julkista taloutta ja tukea talouden kasvua ja työpaikkojen luomista Euroopassa ja sen eri maissa. Juuri tässä tässä kohtaa pahoittelen sitä, että viisi tavoitetta, jotka löytyvät Eurooppa 2020 strategiasta, niitä ei ole tarpeeksi korostettu kansallisissa parlamenteissa. Me Viisi tavoitetta, jotka ovat todella täsmällisiä, yksityiskohtaisia ja minun mielestäni niiden kautta voidaan rohkaista kasvua, vahvistaa kasvua eri maissa. Nämä viisi tavoitetta koska kerran juuri ne mainitsitte euroryhmän puheenjohtaja sanoitte, että ei pidä esittää liikaa suosituksia. Tämänkin ajatuksen jaan kanssanne. Mutta nämä viisi tavoitetta äh, kannattaisi ehkä välittää eri kansalliselle parlamentille komissiosta, jotta kerrottaisiin, minkälaisia vastauksia kansallistasolla voidaan antaa näihin viiteen tavoitteeseen, mitä me voimme tehdä siellä, missä, siinä vaiheessa, missä olemme kansallisessa syklissä, koska tilannehan vaihtelee maasta toiseen. Tämä väline mielestäni ansaitsee, ja lopetan ihan kohta, tämä väline ansaitsee sitä, että sitä käytetään paljon ö, offensiivisemmin, aktiivisemmin täällä Euroopan parlamentissa, mutta myös kansallisissa parlamenteissa, jotta voitaisiin kertoa, minkälaisia toimia me toteutamme, jotta saavutamme Agenda 20 tavoitteet ja missä talouden syklissä milloinkin olemme puheenjohtaja, lopetan tähän, mutta uskon, että te annoitte meille avaimet näiden tavoitteiden kautta. Ehkä meidän nyt me tarvitsemme hiukan vielä kannustusta, että käytämme niitä aktiivisemmin kansallisella tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Voin vakuuttaa teille, että suurin osa edustajista täällä ymmärrät kyllä rakenteellisen alijäämän. Se on kyllä ihan selvä juttu. Seuraavana annan puheenvuoron toisella puheenjohtajalla edustaja Gualtierille, niin hän voi antaa oman alustuksen. Uh, thank you very much. Uh, uh as we are... Kiitoksia. Kuten olemme kaikki hyvin tietoisia, kuten uh, Hollannin tilintarkastustuomioistamme uh, edustajan esitys osoittaa, meidän nykyiset taloudenhallinnon puitteet eivät ole riittävät, jotta voitaisiin varmistaa ihanteellinen talouspolitiikan harjoittaminen euroalueella. On selvää, että tarvitaan prosesseja, joilla syvennetään emua. Sitä olisi jatkettava ja vetävä eteenpäin viiden prosentin puheenjohtajan kertomuksen mukaisesti on selvää, että kaikki kunnianhimoisetkin tavoitteet ovat nyt keskustelussa. Keskuspankkiirit ovat viime aikoina se, että on mukaan valtiovarainministerit Tämä tietenkin liittyy näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin niin, että euroalueella olisi omat varat käytössään. Nämä tavoitteet ovat tarpeellisia, mutta ne eivät ole vielä realistisia eivätkä vielä valmiita. Meidän on aloitettava niistä välineistä, jotka meillä on nyt käytössä, ja meidän on käytettävä niitä mahdollisimman hyvin, jotta voidaan vastata näihin erittäin vaikeisiin haasteisiin talouden puolella. Olen eri mieltä Weidman ja Ryöga Jaarin kanssa hetken sanovat, että meillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko uudistamme perussopimusta tai sitten siteraan on hajautettava järjestelmä, joka, järjestelmä, joka perustuu yksityiselle vastuulle ja tiukimmille säännöille. Minä uskon, että vielä kolmaskin tapa. Meillä on velvollisuus pyrkiä tälle kolmannen tielle, jos haluamme tukea kasvua, työtä, työllisyyttä ja kilpailukykyä taloudessamme. Ja jos haluamme konkreettisesti, emmekä abstraktisesti pyrkiä kohti todellista Euroopan rahaliittoa, olen varma, että Juncker kerran tällä linjalla, eli tällainen poliisimiksi, johon pyritään johdonmukaisemman yhdennetyn joustavan käyttöön kautta, niin että hyödynnämme niitä välineitä, joita meillä on jo käytössä. Meidän on vahvistettava tätä myös tässä vaikeassa tilanteessa, ja vaikka on tällaisia heikomman kehityksen riskejä näkyvissä. Tämä merkitsee erityisesti sitä, että meillä on julkistalouden politiikkaa, joka on vastuullista, ja kasvuun suuntautunutta. Haluaisin mainita kolme näkökohtaa tässä. Ensinnäkin, että portaittain kest- ke- tehdään kestäviä julkisen talouden suhta sopeutuksia. Otetaan mukaan ne asiat, joita ei riittävästi otettu huomioon, kun tehtiin vakauspolitiikka, kuten alhainen inflaatio voisin, halusin vastata tähän Rabon hyvään pointtiin ja halusin todeta, että yksinkertaistaminen niin, että lisään nimellistä kulutusta ja vähemmän rakenteellisia indikaattoreita. Ja tämä on käsittääkseni se linjaus, jonka pohjalta IMF työskentelee, mikä ei ole kuitenkaan äh, laillisesti yhteensopiva äh, finanssipoliittisen sopimuksen kanssa, koska artikkelissa 2 sanotaan niin, jossa määritellään esimerkiksi alijäämä sen mukaan, kuin mitä komissiossa sanotaan. Toinen näkökulma liittyy tähän tehokkaaseen korjaukseen makrotaloudessa epätasapainossa. Eli eh, joillain on enemmän kuin toisilla. Kolmas liittyy sitten taas budjetin kokoonpanoon niin, että eh, se lähtee tavallaan tai investointipohjalta. Sen lisäksi me tarvitsemme rakennemuutoksia, jotka ovat välttämättömiä kasvun parantamiseksi. Ja benchmarking on tärkeää, kuten Jerun Dijsselbloem sanoi, myös äh, tällainen kilpailu, ne, kilpailu, kilpailukomiteoiden verkko, jotta voitaisiin äh, nopeuttaa ja vahvistaa investointeja. Tämä olisi erittäin tärkeää sisämarkkinoiden loppuviemisen kannalta, samoin kuin tulisi käyttää esimerkiksi Junckerin pakettia, kasvupakettia, jotta saataisiin mobilisoitua lisää investointeja. Tämä eri poliitikkojen yhteinen, yhteispaketti voisi johtaa siihen, että EKPn e tuella voidaan parantaa työllisyyttä ja kasvua. Meidän täytyy kuitenkin samanaikaisesti varmistaa talouden vakautta ja on erittäin tärkeää antaa selkeät signaalit eh, pankkiunionin eh, loppuun viemiselle ja kyvylle käyttää älykkäällä tavalla niitä sääntöjä, joita olemme hyväksyneet eh, ja joita ei tule kyseenalaistaa. Markkinat eivät ole kiinnostuneita abstrakteista keskusteluista siitä, millä tavalla riskejä vähennetään tai jaetaan. Markkinat haluavat ymmärtää ja tietää, olemmeko me kontrollissa, kykenemmekö me tarttumaan ja ratkaisemaan konkreettisia ongelmia vai olemmeko vain sitonneet eh, omat kätemme. Joten meidän vaan tulee vahvistaa vuoropuhelua sekä luottamusta, joka on hyvin tärkeä tehtävä tässä yhteydessä. Ja eh, sen vuoksi parlamenttien välinen yhteistyö ja tämä konferenssi ovat sellaisia, joilla tätä yhteistyötä nimenomaan vahvistetaan. Thank you. Um... Kiitos. Ja näin olemme vienet päätökseen kaikki nämä alkupuheenvuorot. Kaikki ovat esittäneet tarpeeksi polttoainetta keskustelua varten, joka jatkuu kello 11 asti ja varmaan kovin kärsimättömän ja odotatte nyt sitä, että saatte käyttää puheenvuoroja. Ja jätän tämän nyt kollegani pystyviin käsiin. Hän tulee jakamaan puheenvuorot. Ole hyvä. Thank you, Chair. Uh, we now... Kiitoksia. Nyt sitten ensimmäinen puhuja valmiina. Portugalin parlamentista Jorge Oliveira, kaksi minuuttia. Obrigado, Sr. Presidente. Kiitoksia puhemies, puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Niin, koko ajatus tästä rakenteesta tasapainosta on tärkeä kysymys finanssipoliittisessa sopimuksessa maat, joilla julkinen velka ylittää 120 prosenttia. Todellakin niiden täytyy nopeuttaa velan tason alentamista. Mutta kysymys, joka minulla on, on yksinkertainen ja suora. Haluan tietää, onko tämä käsite ja sen seura- seuraamukset, nimittäin rakenteen vajeen vähentäminen, tuleeko siitä tulevaisuudessa tärkeämpää? Tämä on erittäin tärkeä asia jäsenvaltiossa, koska minun mielestäni meidän täytyy todellakin tehdä tästä jotakin konkreettista. Tämä on toimenpide, jota on huonosti ymmärretty, niin kuin täällä juuri tärkeä äh, avain, yksi avainpuhista sanoi. Thank you, Andre. Kiitoksia, Andre Postema. Alankomaiden alahuoneesta. In France. Puheenjohtaja, hyvät kollegat ja ystävät. Aikaisemmin artikla 13 konferenssit äh, järjestettiin täällä Brysselissä, Vilnassa, Roomassa ja Luxemburissa. Käsittelivät lähinnä talouskriisiä ja menettelytapoja itsessään. Nyt on aika muuttaa näkökulmaa. EU on solidaarinen ja itsenäinen toimielin. Se, että ei ole perustettu pelolle tai sille, että siitä erotaan. EU on perustettu edistykselle, rauhalle, ja sen tulisi heijastua myös artikla 13 konferensseissa, kun me puhumme finanssipoliittisesta sopimuksesta. Tänä päivänä me puhumme siitä, miten tärkeää olisi esimerkiksi julkisten menojen laatu. Välillä tuntuu siltä, että tietyt tavoitteet ovat tärkeämpiä kuin se, että näitä varoja käytetään tehokkaalla tavalla monissa jäsenvaltioissa on edistytty siinä, että on varmistettu menojen oikeudellisuus ja oikeutus sekä niiden tehokkuus. Mutta tämä on kuitenkin se kysymys, joka minulla on meidän paneelillemme ja erityisesti Rova Rabolle ja myös Case Fenrikille. Missä näitä parhaita, miten voidaan käyttää parhaita käytänteitä niin, että voidaan varmistaa, että julkisten menojen tehokas käyttö olisi hyvää. Ja millä tavalla näitä parhaita käytänteitä voitaisiin ottaa ei ainoastaan kansallisiin budjettiprosesseihin, vaan myös EUn yhteiseen budjettiprosessiin? Kiitos. Now, Mr. Our Vice President Dimitris Papadimoulis from the European Parliament. Euroopan herra Papadimulis. Οι στόχοι που περιγράψατε, κύριε Ντάισεμπλουμ. Κοίταξε, puheenjohtaja. Dasselbrum kertoi täällä tavoitteista, jotka on todella hyväksytty, mutta hyvin, hyvin rajallisesti ja hitaasti huomioiden mahdollisuudet. Jo vuosien ajan monet ovat kritisoineet avoimuuden puutetta – euroryhmän toiminnassa. Eilen ilmoitettiin toimista, jotka menevät oikeaan suuntaan, mutta vasta eilen. On aivan oikein, että tarvitaan markkinoiden luottamusta talouteemme, mutta erityisesti meidän olisi pohdittava kansalaisten luottamusta siihen, kuinka euroalue toimii. Täällä meillä on puutteita. Investoinnit ovat vähentyneet, työllisyys on vähentynyt, työttömiä on yhä enemmän, eriarvoisuutta yhä enemmän, meillä on sosiaalisia ongelmia ja niin edelleen. Kyllä meidän on tehtävä enemmän. Tietenkin menot on kohdennettava oikein, mutta tarvitaan myös lisää investointeja, lisää Eurooppaa kohesiopolitiikkaan. Tarvitaan myös veropuolen harmonisointia niin, että voitaisiin välttää veroparatiisien olemassaolo. Ei voi olla niin, että meillä on tällainen alakarte Eurooppa, kun meillä on kuitenkin yhteinen valuutta ja 28 erilaista verojärjestelmää ja, ja velkajärjestelmää. Tietyt maat ovat elpyneet nopeammin kuin asenteet olivat toisenlaisia. Haluaisin vielä lisätä jotakin. Ajatus siitä, että vielä lykättäisiin tarpeellisia muutoksia niin, että saataisiin aikaan kasvua koskevia tiukempia toimia. Tämä on virhe, koska menetämme aikaa eikä ongelmiin pureuduta. Kiitoksia. Mister... Kiitoksia. Inesis Bokis vuorossa Latvian parlamentista. Ja cieniemie kollegi. Hyvää huomenta kollegat. Edustan äh, tilintarkastusvaliokuntaa Latvian parlamentissa olemme kuunnelleet tuloksia valtion tilintarkastuksesta tuloksista, samoin kunnallisista tarkistuksista ja miten varoja käytetään. Me teemme päätöksiä näiden pohjalta, mutta ihmiset ovat tyytymättömiä, koska prosessi on pitkä, kun etsitään ihmisiä, joita voidaan syyttää vakavista rikkomuksista. Tällä tarkoitan sitä, että on väärin käytetty varoja. Minulla on kysymys herra Vendrikille. Hän tekee työtä tilintarkastustuomioistuimessa Alankomaissa. Ettekö te ole sitä mieltä, että myös tässä asiassa meidän täytyy tehdä työtä, jotta voimme parantaa EU-direktiivejä, koska jäsenvaltioissa tilanne voi vaihdella suuresti ja parannuksia tarvitaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Kares Ranskan kansalliskokouksesta. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymys siitä, miten Euroopan talouden ohjausakse omitaan kansallisella tasolla, on ratkaisevan tärkeä asia ajatellen euroalueen tulevaisuutta ja koko euron tulevaisuutta. En ole koskaan ajatellut niin, että mitä minun itseni tulee, että tämä järjestelmä voisi toimia sanktioilla kurinalaisesti. Uskon, että se vain saa kansalaiset kauemmaksi EU-sta, joten pitää tehdä ehdottomasti työtä tämän eteen, että ihmiset ymmärtävät ja hyväksyvät ja omistavat tämän. Asiat ovat kuitenkin mielestäni aika paljon parantuneet niin komission ehdotusten kautta, myös sen takia, että Euroopan komissio uskoakseni on tehnyt työtä siinä mielessä, että pyritään paremmin sopeuttamaan sen ehdotuksia kansallisiin realiteetteihin. On totta, että varsin kauan, pitkän aikaa kun luettiin näitä maakohtaisia suosituksia, joita komissio antoi, tuli sellainen vaikutelma, että aina nähtiin samat suositukset kaikille maille. Tämä oli tavallaan samaa politiikkaa kaikille. Nyt pitää kulkea mielestäni kohti sellaista kansallisten realiteettien tunnustamista ja tiedostamista, ja tältä kannalta katsottuna kansallisten parlamenttien kanssa käytävä keskustelu on olennaista. Pari asiaa, jotka ottaisin erityisesti tässä esille. Ensinnä, sanoin tämän eilenkin, on liikaa menettelytapoja, jotka liittyvät valvontaan, seurantaan. Ne ovat päällekkäisiä joskus myös. Kyseessä on ristiriitaiset suositukset Mielestäni pitää tavallaan pystyä fuusioimaan tämä koko menet, nämä eri menettelyt yhteen, joita nyt on rinnakkain, ja toisaalta heikentävät näkyvyyttä, seurattavuutta suosituksissa, joita on tehty. Sitten ehkä pitää vielä hiukan työstää aikataulupuolta, mitä tulee esimerkiksi Ranskaan komission suositukset Ranskan budjetista tulevat huomattavastikin sen jälkeen, kun budjettikeskustelu on jo käyty Ranskan, tai on alkanut Ranskan kansalliskokouksessa. Siinä sitten syntyy tiettyjä ongelmia. On vaikeaa kaikkia hallinnoida. Minun mielestäni pitäisi myös pyrkiä parempaan ennakoimiseen, jotta kansallisella tasolla nämä suositukset tyydyttävämmällä tavalla otetaan omiksi. Thank you. Kiitos. Tärkeä kommentti. Alfred San Euroopan parlamentista. I don't see Mr. Sant. No, sitten vuorossa on Pervans Peres, koska edellinen henkilö ei ole paikalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kokouksesta. Tämä istunnon, tämän istunnon aihe todella on juuri siinä ytimessä, mistä artikla 13 konferenssissa pitäisi keskustella, kun puhutaan Euroopan parlamentin kansallisten parlamentin kesken. Tällainen kahta, kahdelta puolelta tuleva valaistusasia on hyvin tärkeää, kun halutaan keskustella talouspolitiikan koordinoinnista. Haluaisin esittää kolme huomiota. Ensinnäkin puheenjohtaja Dasselburum puhui euroryhmän nyt olen kehittymisestä. Olen tyytyväinen tästä ja onnittelen häntä, mutta pitää mennä vielä pidemmälle, mikäli euroalueen yhdentymisen tarkoituksena on jatkua. Tässä mielessä yhteisömenettelyn ja euroryhmän toiminnan yhdistäminen eh, on tärkeää. Meidän olisi otet, pitänyt ottaa oppia Kreikan tapahtumista ja tästä avautuu tiettyjä näkökulmia tulevan vuoden kehittymistä ajatellen, ei kovinkaan pitkän ajan päästä. Haluaisin kiittää suuresti Keith Vanbrickia siitä, mitä hän sanoi. Ensinnäkin hän ei uskonut, että, että, että meillä että, että, että, että nämä sääntölähtökohtainen ei ole niin hyvä. Min, kuitenkin, niin, minäkin uskon, että tällainen sääntöjen puolelta tehty työ on nyt johtanut umpikuja, josta meidän pitäisi päästä eteenpäin. Haluaisin kiittää häntä myös siksi, koska todella meillä on käytössä, meillä on olemassa välineitä, joita ei täysin ole hyödynnetty. Erityisesti kun ajatellaan menettelyä, jolla äh, tarkastellaan makrotalouden epätasapainoa. Jos nyt nämä kaunista sanotaan, niin siinä, sen hyödyntämisessä on vielä paljon potentiaalia käyttämättä. Haluaisin korostaa kahta ehdotusta, jotka ovat mukana mietinnössä, joka tässä talossa on kerrot, laadittu koskien suosituksia euroalueen talouksia varten. Ja täällä on kaksi erittäin tärkeää akselia, jotka on mainittava. Ensinnäkin euroalueen suositusten hyödyntäminen. Niin minulla ei aikaa puhua siitä paremmin, mutta sen pitäisi johtaa siihen, että varhaisessa vaiheessa tarkastellaan tavoitteita euroalueella koskien investointeja, ottaen huomioon prosyklinen toiminta koskien tiettyjä sääntöjä, joita pitäisi kompensoida eh, investointien kautta. Ja sitten toinen ehdotus, aivan lyhyesti, se liittyy lähentymissääntöihin. Tarvitaan monivuotista suunnittelua eh, Euroopan 2020-strategian eh, yhteensovittamiseksi. No, Nämä haluaisin siis mainita, nämä kaksi ehdotusta, euroryhmän kehittäminen ja lähentymisryhmä. To... Kiitoksia. Nyt meidän täytyy olla varsin tiukkoja kahden minuutin puheajan suhteen, että kaikki puheenvuoroa pyytäneet myös ehtivät puhua. Seuraava puhuja, Sir William Cash, Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneesta. Thank you very much indeed. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisinko sanoa, että että koska emme kuulu euroalueeseen, vaikuttaa suuresti, mutta tietenkin meihinkin koskee, mitä tapahtuu todellakin. Ja meillähän on kansanäänestys tulossa siitä, pysymmekö vai jätämmekö kokonaan EUn. Viittaisin tähän asiakirjaan, joka meillä on esitetty, koska mielestäni tässä mennään ihan asian ytimeen saakka. Esimerkiksi se seikka, että on riittämättömiä mekanismeja kantaa äh, epäsymmetrisiä sokkeita, Tämähän koskee koko EUta. E-, e-, e-, Sitten puhutaan pelkästä koordinaatiosta kansallisten talouspolitiikan suhteen, ja se on ollut riittämätöntä. Ja sitten tässä sanotaan, että toimielimet kärsivät demokraattisesta vajeesta. Tässä onkin ongelman ydin pähkinänkuorissa, ja tämä on oikeastaan kaikki, mitä minun pitää sanoa. Se, se mitä olen kuullut, kuullut tänään viiden puheenjohtajan raportista, on, että yhä enemmän määrin pyritään kontrol, kontrolloimaan koko järjestelmää. Itse asiassa se on epäjohdonmukaista, mitä tulee tähän demokratiapuoleen. Ja me Westminsterissä jos nyt saan näin sanoa, 1600-luvulta saakka olemme tehneet pohjaa työtä suverenisuuden pohjalta, joka oikeastaan liittyy juuri verotukseen ja verovarojen käyttämiseen. Kasvu- ja on 2004, jota Saksa rikkoi ja muut sitten perässä. Ja nyt sitten puhutaankin siitä, mikä on Italian kanta, sille kertaa, mitä sen pitäisi tehdä. Ja kaikki nämä ongelmat näyttävät, osoittavat sen seikan, että on suuri etäisyys toimielinten kansalaisten välillä ja EUn arkkitehtuuri yksinkertaisesti ei voi tätä asiaa korjata. Kansalliset parlamentit meidän mielestämme, ne täytyy ottaa aivan keskeisen aseman, niin kuin David Cameron sanoi Bloomberg puheenvuorossaan, ikävä kyllä. Me, minä ja me olemme sitä, että hän ei mene tarpeeksi pitkään näissä neuvotteluissa, siksi me väitämme, että meidän pitää jättää EU, koska on näitä epäjohdonmukaisuutta näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Mister... Kiitos. Edustaja Paluras. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα έχουμε μια παροιμία που λέει... Meillä on sanonta kreikaksi. Joko rannikko on väärä tai me purjehdimme väärin. Ja tästä tässä esimerkiksi taitaa nyt olla kysymys. Ja tästä on kysymys nimenomaan euroalueella. Meillä on kasvu- ja vakaussopimus, joka on itsenäinen pakkopaita. Se estää kehitystä ja kasvua. Mutta se on pakkopaita, jotta, joka ei ole yhtä tiukalla kaikilla. Kreikkaa kohdeltiin yhdellä tavalla, Saksaa ja Italiaa toisella. Jotkut puhujat sanoivat hyvinkin innostuneina, että 0,9 prosentin kasvua on tapahtunut julkisissa äh, kulutuksessa. No, hoituu kaikki kuntoon tämän avulla. Tässä on kysymys vain siitä, että kopipeistataan IMFn paperit. IMF on aina epäonnistunut. Missä ikinä se sitten on reseptejään käyttänyt. Ja tulokset Kreikassa te tiedätte. Tilanne on traaginen, meillä on syvä lama, työttömyyttä, köyhyyttä. Ja esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ei enää ole. Velan, vel, julkinen velka Kreikassa on kolminkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana johtuen tämän hyvin tiukan säästöohjelman ö, käyttöön pakottamisesta. Ja tehdään ero. Yksi asia on se, että älykkäällä tavalla hallitaan kriisiä, kuten esimerkiksi USAssa. Siellä oli lama ihan samalla tavalla, samaan aikaan kuin Euroopassa. Ja siellä on ollut kasvua jo viimeisen kahden kolmen vuoden ajan. Ehkä meidän pitäisi hieman miettiä sitäkin. Ja myös ja, ähm, tämä määrällinen helpotus. Haluan viedä tämän nyt loppuun. Antakaa minä puhun loppuun. Me halusimme investointeja. Me haluamme strategisia investointeja, emme vain sääliä. Sobor, Hungarian National Assembly. Unkarista edustaja Sobor. Merci, monsieur. A gazdasági kormányzásra vonat. Kiitoksia, puheenjohtaja. 2011 vuodesta alkaen kansalliset parlamentit ovat kehittäneet erilaisia käytäntöjä talouden ohjauksen osalta Unkarissa Euroopan asioiden valiokunta parlamentissa on tässä johtoasemassa. Otamme agendalle tärkeimmät kohdat ohjausjaksosta ja siihen liittyy Euroopan talouspolitiikan koordinointi avoimissa kokouksissa. Sitten kun komissio ja parlamentti ovat antaneet lausuntonsa, meillä oli viimeksi kokous viime vuoden joulukuussa ja keskustelimme yksityiskohtaisesti komission julkaisemista asiakirjoista marraskuun lopulla ja Äh, arvioimme viittaa aikaisen pohjoisoksia. Haluaisin nyt esitellä Unkarin kannan e, yleisesti ottaen Unkari on yhtä mieltä avain prioriteetteista koskien kasvuselvitystä 2015 ja, ja Unkarin tilannetta varoitusmekanismien osalta. Meidän mielestämme jotain kuitenkin puuttuu, nimittäin lausunnot koskien alkuperäisten tavoitteiden saavuttamista, eli EU 2020-strategian saavuttamista. Me olemme tyytyväisiä Euroopan ohjausjakson yksinkertaisesta virtaviivaistamisesta ja maasuositusten yksinkertaistamisesta. Maasuosituksista olemme sitä mieltä, että tarvitaan enemmän aikaa niin niistä keskustelimiseen perusteellisesti niin, että voimme vahvistaa jäsenvaltioiden omistajuutta näiden suositusten osalta. On myös tärkeää, että suosituksissa on yleisiä politiikan tavoitteita sen sijaan, että siinä tämän kovailla tiettyjä konkreettisia toimia ja sääntöjä. Kyllä jäsenvaltioille tarvitaan riittävästi liikkumavaraa, jotta ne voivat hyväksyä asianmukaiset välineet. Olemme sitä mieltä, että näin voitaisiin edistää menestyksellistä maasuositusten täytäntöpanoa. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että uskon, että tänä vuonna maa ehdotukset kyllä kuvaavat asianmukaisesti e, Unkarin talouden tilannetta ja näkymiä. Kiitoksia. Saksasta edustaja Bosch. Ja, ja herr Präsident. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Se, mikä minua tässä nyt hämmästyttää, on, että tähän mennessä näissä esityksistä puuttuu yksi tärkeä asia, joka liittyy kilpailukykyyn. Liian monissa jäsenvaltioissa kilpailukykyä estetään esimerkiksi verotuksella, korruptiolla tai muilla keinoilla. Toki täytyy myös ekonomiset ja sosiaaliset realiteetit ymmärtää, koska on erittäin tärkeää, että me palautamme kilpailukyvyn ja että me saamme palautettua rehellisten veronmaksajien luottamuksen. Se on erittäin tärkeä asia, josta täytyy puhua tänä aamuna. Ja tässä yhteydessä minulla on konkreettinen kysymys herra Dijsselbloomille. Miten Alankomaiden puheenjohtaja maa ja Alankomaiden hallitus, millä tavalla te omalla esimerkillänne veropetoksia vastaisessa taistelussanne toimitte. Ja teillä on erityisiä sääntöjä Alankomaissa. Onko tässä nyt ollut jonkinnäköisiä liikahduksia, kun te olette taistelleet ähm, veropetoksia vastaan. Kertokaa teidän konkreettisista aloitteistanne. Joo. Kiitos. Francesco Cariello, Italian edustajan huoneesta. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kerron teille Italian kokemuksista Italiassa – on päästy painoon fiscal compactin jälkeen 2012 vuoden jälkeen. Käytännössä siellä on kuitenkin lykätty vielä kolmeen kertaan keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen. Se on nyt vahvistettu vuodeksi 2018 objektiivisten tieteen mukaisesti siis. Finanssipoliittinen sopimus eli fiscal compact ei ole tuomassa mitään kehitystä maassamme Objektiiviset tiedot osoittavat sen koskevan koko Eurooppaa. Haluaisin käyttää puheaikani siihen, että osoittaisin teille, että komission päätös, jonka kautta perustettaisiin tällainen julkisen talouden, talouden komitea, fiscal board, ei, ei, ei, e, ei ole toimiva meidän mielestämme vielä uusi leikkauspolitiikan asiantuntijoiden ryhmittymää saisi aikaan ainoastaan sen, että lisättäisiin vaikeuksia talouden kehittymiselle omassa maassamme ja muualla Euroopassa. Demokraattinen vaje on johtanut siihen, että tämä päätös on tehty ilman, että kansallinen parlamentti olisi kuultu. Päätös on tehty täysin riippumattomalla tavalla aivan yksin komissiossa. Meidän käsittääksemme tämä Euroopan parlamentti tarvitsisi lisää valtaa ja mahdollisesti kansalliset parlamentit voisivat antaa kantansa ainakin koskien menettelyä, joka on valittu komiteassa, jossa valvotaan julkista taloutta. Puheenjohtaja pyytää päättämään puheenvuoron. Haluaisimme, että kansalliset parlamentit olisivat tällaisessa päätöksenteossa enemmän mukana jatkossa. Erik Faru. Erik Farumöy, Belgian parlamentista. Sitten, ähm... Puheenjohtaja. Minun täytyy nyt puhua herra Cashia vastaan siltä osin, että Belgian budjettikeskusteluissa – se, mitä komissio sanoi meidän budjetistamme, muuttui paljon tärkeämmäksi kuin se, mitä keskuspankki tai tilintarkastustuomioistuin sanoi. Tästä tuli tavallaan tällainen direktiivi kansallisen parlamentin budjettikeskustelussa. Ja kysyisinkin, Belgiassa on 2,9 prosenttia alijäämä, mutta veroissa me, me olemme yli rajan 107 prosenttia. Kansallisissa parlamenteissa on ymmärretty, että on tehtävä tiettyjä sopimuksia komission kanssa ja Belgiassa oli se, että meidän täytyy saada aikaan rakenteellinen tasapaino vuoteen 2018 mennessä ja budjetin nominaalinen tasapaino vuonna 2019. Tämä kasvu, kasvun tie on hyvin hankala. Ja jos ajatellaan, että me pääsisimme eroon noin yhdestä prosentista vuosittain Ähm, alijäämää, niin se on kyllä hyvin vaikeaa. Mutta se, että nämä sopimukset, jotka on tehty komission kanssa liittyen kasvu- ja vakaussopimukseen, niiden, niitä täytyisi voida tarkistaa siltä osin, että sanotaan, että on enemmän menoja nyt turvallisuuteen, turvapaikkoihin, pakolaisiin – ja taloudellinen kasvu on jäänyt jälkijunaan siitä, mitä oli luultu, eikä EKP antanutkaan sellaista vauhtiruisketta talouksille kuin oli odotettu. Ja kaikkea on ollut vähemmän. Eli on hyvin paljon argumentteja sanoa näin. Tuleeko komissio huomioimaan taloudellisen tilanteen esimerkiksi lisäkulut pakolaiskysymyksessä ja esimerkiksi julkiset investoinnit, jotka ovat vaikuttaneet jäsenvaltioihin? Tämä on konkreettinen kysymykseni. Good question. Thank you. Uh... Hyvä kysymys, kiitos siitä. Riitta Müller Suomen eduskunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Suomessa eduskunta ohjaa pääsääntöisesti erittäin hyvin hallitusta, kun hallitus tekee neuvostossa päätöksiä. Tähän, mutta valitettavasti tämä eurooppalaisen talouden ohjausjakso, se on sellainen asia, jota Suomen parlamentissa ei ole osattu ottaa riittävän hyvin haltuun ja täten myöskään se ei ole kansalaisten hallussa. Ja, ja on erittäin hyvä saada täällä neuvoja ja näkemyksiä siitä, miten tätä osaa voidaan kehittää. Mielestäni on äärimmäisen tärkeä asia, että silloin kun taloudesta, meidän yhteisestä taloudesta päätetään täällä Euroopan tasolla, nämä päätökset on tehty myös kansallisissa parlamenteissa ja kansalliset parlamentit ovat kuulleet kansalaisjärjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, joten laajasti se, se kansalaisten näkemys on myös sitten eurooppalaisessa päätöksenteossa mukana. On hyvä, että täällä on otettu esille tämä menettelyjen yksinkertaistaminen ja myöskin aikataulukysymys, koska tämä on olennainen osa sitä, miten hyvin kansalliset parlamentit voivat todellisuudessa vaikuttaa tähän ohjausjaksoon on myös hyvä että täällä on otettu esille se että, että tämä ohjausjakso voisi olla hallituskauden mittainen ei vuosittainen. mutta se mitä me tänne eurooppaan tarvitsemme on kasvu ja itse toivon ja tämä onkin kysymys myös siihen että miten tätä eurooppalaista strategista ää, Eh, investointirahastoa voitaisiin paremmin käyttää niin, että ne kansalliset päätökset, mitä tehdään, voisivat tuottaa yhteistä eurooppalaista lisäarvoa. Thank you. Kiitos. Anastasios Kuralis, Kreikan parlamentista. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί με το πρόβλημα της... Κοίταξε puheenjohtaja Kaikkien näiden vuosien aikana olemme pyrkineet saamaan aikaan Euroopan taloudellista yhtentymistä. Meillä on uusia instituutioita ja monimutkaisia rakennelmia Euroopan talouden ohjausta, talouden varten, mikä tämä toimii, mutta mitä tulee näihin suverenisuuskysymyksiin, niitä on siirretty Euroopan toimielimille. Me käymme koko ajan neuvotteluja budjeteista ja talouden ja rahoituksen vakauden mekanismeista, mutta olisi oikein sanoa, että koko tämä järjestelmä ei ole avoin eikä kaikissa tapauksissa riittävä. Näin ollen meillä on syvässä kriisissä oleva talous, talous, joka on aika haavoittuva kansainvälisten markkinoiden sokeille ja tämä johtaa luottamuksen pulaan näin on EU on yhä enemmän vihamielistä, koska, koska yhä enemmän tilanne on heikentynyt ja, keski, ja valtavan keskitetään. Malli on siis epäonnistunut, mutta edelleen jatketaan samalla tiellä, kun hallitukset pyrkivät täytämään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, niin Euroopan unionin toimielimet vain kannattavat mark- markkinoiden suosimia ratkaisuja ja sitten markkinat epäonnistuvat ja sitä kautta Euroopan yhdentyminen epäonnistuu. Meillä on hyvin rajoitettusti demokraattista valvontaa näillä, näissä instituutioissa valittujen edustajien valta talousasemmuksessa on hyvin heikko ja kansallisten parlamenttien ja hallitusten kantoja ei oteta tosissaan että ovat ainoa kriteeri kansallisten mielipidettä viimeisen kymmenen vuoden aikana ei ole otettu huomioon. Jokainen kansanäänestys Euroopan yhdentymistä koskien otetaan uusiksi, jos ei se mene ensimmäisellä kerralla oikein. House of Lords. Edustaja Faulkner, iso britannista I wanted to reassure... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan vakuuttaa kollegoille, että on enemmän kuin yksi mielipide siitä, pitääkö Britteen pysyä eu vai ei. Ja ylähuone, jota edustan, edustaa kyllä nyt eri puolta tässä mielipiteessä. Meille todella tärkeää on saada neuvottelut loppuun ja pysyä EU-ssa. Haluan tarttua siihen, mitä herra Dijsselbloem sanoi siitä, mitä pitäisi tapahtua maakohtaisissa suosituksissa. Mielestäni hänen ehdotukset ovat varsin hyviä ja niin edelleen, mutta kuitenkin tarttunut yhteen seikkaan, nimittäin työmarkkinaosapuolten mukana olo Eilen hiukan keskustelimme siitä, tästäkin kysymyksestä ja tulostaulusta ja niin edelleen, mutta mielestäni tämä tavallaan liittyy todellakin siihen, mitä haluaa näiltä maakohtaisilta suosituksilta. Joko jättää tämän asian maalle ja sen omille rakenteille, kuten sen parlamentille, tai te haluatte sanella tämän keskeisesti. Ja nyt tavallaan argumentoidaan tällaista keskitettyä tapaa toimia vastaan. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa me emme konsultoi työmarkkinajärjestöjä sinällään, mutta toimitaan niin, että konsultoidaan yleisesti, on vaikutusarviointeja, lobataan, kun lainsäädäntöä menee läpi ja on monia vastavuoroista valvontaa ja tämä, osallistuu, tämä liittyy myös julkiseen keskusteluun ennen kuin lainsäädännöstä päätetään. Minusta näyttää siltä, että jos haluaa keskittää työmarkkinaosapuolten mukanaolon tai sosiaaliset indikaattorit, on askel väärään suuntaan. Ja vielä lopuksi, koska aika on näin vähän, haluan vain kysyä, kuka sitten haluakaan tähän vastata panelista, mutta esin tämän kyllä eilenkin, joten uudestaan. Uskoko euroalue, että nyt on aik- oikea aika sille, että olisi eurovaltiovarainministeriö? Tämä mainitaan neljän ja viiden puheenjohtajan kertomuksessa tämä tulee jatkuvasti esille. Minusta tuntuisi siltä, että olisi todella kiinnostavaa, vaikka me emme olekaan euroalueessa, kuulla teiltä mielipiteen siitä, tarvitaanko eurovaltiovarainministeriötä. Kiitoksia. Pereira Portugalin parlamentista. Good morning. Um... Huomenta. Haluaisin aloittaa sanomalla, että Portugal tekee työnsä sekä institutionaalisella tasolla että politiikan tasolla. Institutionaalisella tasolla meillä on tällainen riippumaton finanssi poliittinen komitea ja sen lisäksi meillä on tekninen yksikkö budjetti tueksi ja olemme myös ja se myös riippumattomasti arvioi eri budjetteja. Eli me olemme todellakin tehneet parhaamme, jotta me olemme saaneet velan alas ja BKT ylös. Toki ongelmia on. Mutta tämä alkupuheenvuoroni on oikeastaan vain, halusin sanoa sen, että me noudatamme sääntöjä, vaikkakaan me emme välttämättä ole samaa mieltä Euroopan unionin talous, talouden hallinnasta. Ja minulla on kysymys äh, herra Dijsselbloomille. Tietääköhän mitään rahaliittoa maailmassa, jota, joka ei liittyisi finanssipolitiikkaan? poliittisen unionin, koska tämä voi johtaa asymmetrisiin shokkeihin jäsenvaltioissa? Jos vastaus on ei, kuten oletan sen olevan, mitä erityisiä konkreettisia askelia euroryhmä on ajatellut noudattaa, jotta luotaisiin finanssipoliittinen unioni, koska meidän budjetissamme tai siis 85 prosenttia budjeteista ei täytä sääntöjä, eli me emme edes voi käyttää rahaa pakolaisiin, koska kaikki rahat on korvamerkitty. Joten tämän kaltainen hallintamalli vaikeuttaa sitä, että mentäisiin kovin pitkälle. Mr. Alfred Sand. Edustaja Alfred Sand, olkaa hyvä. We all of us have been highlighted. Kiitoksia. Kaikki olemme korostaneet, että tar- Täytyy tehostaa investointeja, jotta talouden elpyminen toteutuu. Meille on kerrottu toistuvasti, että kun vahvistetaan julkisia talouksia, tehdään rakenteellisia uudistuksia, investoinnit seuraisivat ja kasvu myös Italian pääministeri Renzo hiljattain kirjoitti kirjeen La Repubblica Näin ei kuitenkaan ole siis tapahtunut. Säästöpolitiikka ei ole tuonut kasvua eikä työpaikkoja päinvastoin. Sillä välin ma- maissa kuten USAssa kasvu on ollut vahvempaa, ilmansäästöjä ja työpaikkojen luominen paljon vahvempaa. Se, mitä kasvua EU:ssa on, johtuu pitkälti laskevasta euron hinnasta, euron valuuttakuusista ja Euroopan pankin harjoittamasta velkakirjan osto-ohjelmasta. Tämä pitäisi jatkua, mutta tämä on syntynyt kuitenkin likviditeettiä, mutta ei suurempaa määrää investointeja. Tämä inflaatiotilanne on myös estänyt uusia investointeja. Uudet investoinnit vieläkin puuttuvat jatkossakin. Yksityiset investoinnit seuraavat julkisia investointeja toisinpäin, mutta julkisia investointeja ei todellakaan ole tarpeeksi toistan. Ellei julkista näitä merkkiä investoinnista, niin silloin myös yksityinen sektori jarruttelee. Me tarvitsemme kipeästi uusia julkisia investointeja. Täytyy investoida koulutukseen, teollistamiseen, vaikka tästä on pelkkä tyhjä slogani, ja sosiaaliset kysymykset, kuten asuntopolitiikka ja niin edelleen. Tätä kaikkea tarvitaan julkisissa, ja julkiset investoinnit kuitenkaan etenevät aivan liian hitaasti. Sanoin tämän viime vuoden kokouksessakin ja nyt toistan sen vakaus- ja kasvusopimuksen säännöt ovat syynä tällä tilanteella. Tässä ei tehdä mitään eroa hallitusten menolle ja hallitusten investoinnille. Molemmin tämän sama painoarvo, kun lasketaan alijäämää ja menoja. Tämän tuloksen säännöt, joiden pitäisi vahvistaa julkista taloutta ja vakautta ja kasvua, oikeastaan saavatkin hallitukset leikkaamaan investointeja. Puhuja keskeytettiin. Nyt vielä kaksi viimeistä puhujaa. Nyt pyytäisin teitä puhumaan vain minuutin kumpikin. Mark François Ranskan senaatista. Oui, no, thank you. Um, bonjour. Je voulais poser une question. Euh, Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee näitä suuntaviivoja, joista puhutaan viiden puheenjohtajan kertomuksessa ja siellä käsitellään tuottavuutta viiden puheenjohtajan kertomuksessa todetaan, että Euroopan unionin ohjausjakso ja epätasapainomenettelyn kautta on voitu mm, vähentää tiettyjä ongelmia ja ratkaista tiettyjä ongelmia, mutta paljon vielä tehtävä. Ja siinä todetaan, että jokaisen jäsenvaltioihin pitäisi perustaa kilpailukykyviranomainen ja Euroopan tasolle sitten perustettaisiin tällainen elin, johon kerättäisiin nämä kansalliset kilpailukykyviranomaiset yhteen ja, ja tuottavuusviranomaiset. Haluaisin vielä tästä esittää kysymyksen, onko tarpeen luoda tällainen ylimääräinen teknokraattien järjestelmä, varmaan tämän tyyppisiä on jo olemassa jäsenvaltiossa sitten, kun mm, katsotaan näitä kokemuksia Belgiasta ja Alankomaista, joissa on olemassa tällainen viranomainen, voisinko saada tietoa, kuinka nämä toimivat. Kiitos. Manuel Rodriguez Portugalista. Thank you, One minute. Chairman. Uh, sobre... Kiitos eh, puheenjohtaja. Halusin vain kommentoida muutamia asioita tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta. Tässä on kaksi päärajoitetta, eli se, miten paljon vähennetään rakenteellista alijäämää, mutta tämähän on jäsenvaltiokohtaista. Me puhumme julkisen velan vähentämistä alle 60 prosenttiin, joka on ihan yksinkertainen laskutoimitus. Eli siis me vähennämme julkista velkaa tai sen tasoa ja tämä silloin auttaa tavallaan kanalisoimaan rahaa PK, investoimaan PK-yrityksiin. Tämän paneelin keskustelussa on oikeastaan katsottu vain yhtenäistä sopimuksen säännöistä, sitä haastavampaa. Mutta tässä on hyvin yksinkertainen suorasääntökin, jolle pitäisi antaa enemmän huomiota, varsinkin niissä maissa, joissa on korkea velkataso. Panel to answer, to make final Nyt sitten paneelimme voi vastata ensin Zerun Dijsselblom. Kiitoksia Roberto. Täällä oli paljon kysymyksiä. En tiedä kuinka paljon aikaa saan. Ai kolme minuuttia, jaha. The key debate here is about the... Avain kysymys koskee tulevaan talouden hallinnon malleja. Tällä hetkellä meillä on aika tiukat säännöt, jotka tulevat ylhäältä maihin, ja jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden vastuuna on noudattaa näitä sääntöjä. Säännöt voivat olla oikeita, mutta ne saattavat olla liian monimutkaisia. Niistä pitää tehdä tehokkaampia ja helpommin ymmärrettäviä kansalaisille, mutta näin tilanne tällä hetkellä on. Todellinen vastuu, avain kysymyksistä koskien budjetteja ja uudistuksia ja kuinka jär, suunnittelemme järjestelmää. Tämä kaikki on vielä kansallisella tasolla. Kansallinen, kansallinen vastuu on tässä. Jotkut edustajat tänään sanoivat oikeastaan, että meidän ongelmamme ovat kasvu- ja vakaussopimuksen seurausta. Haluaisin tätäkin, tähän vastata. Suuremmat ongelmat maissamme ovat seurausta huonosta kansallisesta politiikasta. Meillä on nyt aikaa mennä tähän syvemmin, mutta voin kahden kesken kyllä keskustella kanssanne ihan niin paljon pitkään kuin haluatte. Toki voitte sanoa toisinkin päin ja voitte sanoa, että eihän tämä toimi, koska meillä on tiukat säännöt, mutta Venrik osoitti, että näitä sääntöjä ei noudateta tai ne ohitetaan, no ne ohitetaan joissa, jossain määrin, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan, vähennämme alijäämiä ja velkoja ja lisäämme investointeja, joten olen hieman optimistisempi kuin mitä hänen kaaviansa osoittavat, mutta hänen pointti olikin, että tällainen sääntöpohjainen malli meillä on jo, ja sitten kansalliset hallitukset ja parlamentit voivat tehdä päätöksiä, että tämä malli ei toimi. Vaihtoehto olisi, että keskitetään kaikki, otetaan pois tämä vastuu kansallisvaltiolta ja otetaan se tänne keskustaan mutta kun puhutaan demokraattisesta oikeutuksesta ja yleisen tuesta, niin uskonpa, että tämä olisi aikamoinen seikkailu. Tämä on minun kantani ja sen, sanon sen siksi, että jos vastuu tuodaan tänne keskiöön, niin sitten myöskin puhutaan tulevaisuudesta, tulevaisuuden eläkejärjestelmistä, joista tehtäisiin päätökset täällä Brysselissä ja myös tulevaisuuden sosiaalimalli ja terveydenhoitojärjestelmä eri maissa. Näissähän on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Kaikki nämäkin asioita sitten päätettäisiin tulevaisuudessa Brysselissä. Tämä on aivan väistämätöntä, koska nämä ovat ne päätökset, jotka todella vaikuttavat siihen, kuinka taloutemme tulevaisuudessa toimivat, kuinka budjettimme ovat kestäviä tulevaisuudessa vai eivätkö ne ole. Joten kun tar- tar- sanotte, että tarvitaan lisää hallintoa keskiöön, kes- keskukseen, niin tällainen sääntö, ja, ja, ja sanotaan sellainen sääntöpohjainen lähestymistapa, jossa jäsenvaltiot tekevät päätöksiä, että ei toimi, niin sitten siitä on tietyt että Minä en ole mikään vallankumouksellinen, minä uskon tällaisen evoluutioon rahapolitiikassa, toki voitte tästä olla eri mieltä. Minun mielestäni meidän pitää olla hyvin varovaisia, että emme luo, emme, että, että yleisövehenä luottoon luottaa meihin ja uskon, että koko projekti kärsisi siitä, jos sen vastuuta siirrettäisiin jäsenvaltiosta keskukseen siksi viittasin näihin kansallisiin kilpailukykykomiteoihin. ja niin sanoit, voitte sanoa, että, että no siinä on taas yksi instituutio liikaa, lisää meillä nyt ei liikaa, voitte ehkä olla oikeassa, mutta, mutta haluaisin kuitenkin, että jaettaisiin kokemuksia valtioiden välillä, haluaisin, että saataisiin paremmin suunniteltua uudistuksia ja paremmin täytäntöönpantua niitä myös – Toki se edellyttää työmarkkinoiden mukaan tuloa, mutta kuinka tämä organisoidaan? Minusta se pitäisi organisoida kansallisella tasolla. Työmarkkinoiden välinen vuoropuhelu käydään lähinnä kansallisella tasolla. Meillä on kokemuksia toki. Eh, Hollannissa siitä meillä on sosiaalinen ja taloudellinen neuvosto, jossa on mukana myös eh, työnantajat. Meillä on myös muusta kilpailukykyn komiteassa. Se on hyvin arkainen nimeltään. Se on tällainen keskus keskussuunnittelun byro, se kertoo poliitikkoille, tai ei ne, se kerro, vaan se neuvoo poliitikkoja siitä, kuinka kannattaisi uudistukset suunnitella niin, että saavutamme ne tavoitteet, joita meillä politiikassa on määritelty. Jos suunnitelmat ovat erittäin huonoja, niin sitten meille kerrotaan se, että nämä ovat huonoja suunnitelmia. Ne tulevat vahingoittamaan teidän pitkän aikavälin kestävyyttä ja työllisyyttä. Jos teette toisella tavalla, niin tulokset ovat parempia. Se todella auttaa meitä. Siinä on tietopohjainen lähestymistapa siihen, kuinka politiikkaa tehdään ja kuinka arvioidaan eri toimintapolitiikkaa. Ja en tarkoita, että pitää ottaa oppia Hollannista, mutta meidän on suoriutettu tästä paremmin ja suunniteltava paremmin rakenteelliset uudistukset. Jos haluamme säilyttää Euroopan sosiaalisen mallin, meidän on tehtävä työtä paremmin. Tarvitsemme kasvua, parempaa toimintapolitiikkaa niin, että säilytämme nämä tärkeät asiat. Meillä on erittäin hyvin vauras maa, maan osa, meillä on vauraita maita täällä, meillä on äh, hyvä sosiaalimalli, meidän on säilytettävä nämä molemmat, sekä vauraus että vahva sosiaalinen malli. Tämä on minun kantani. Sitten yksi täsmällinen kysymys, johon haluaisin vastata. Se oli Joachim Bossin kysymys. Hän kysyi verovälttelystä. Minä olen nyt ECOFONin puheenjohtaja ja meillä on eh, komission ehdotus käsittelyssä. Niin yksi kysymys ensin. Mitä Alankomaat itse tekevät? En ole täällä nyt Alankomaiden ministerinä, mutta kun kysyit, niin vastaan. Me pyrimme eh, nyt vaihtamaan näitä veropäätöksiä saksalaisen kanssa. Saksalaiset ovat kritisoineet, no saatte meidän kaikki veropäätökset ja olen varma, että Saksalaisia viranomaisia kiinnostaa paljon, mitä saksalaiset yritykset tekevät Hollannissa. Sehän sopii. Sitten me olemme katsomassa näitä kahdenvälisiä so- verosopimuksia. Niiden tarkoituksena oli välttää kaksinkertaista verotusta nyt varmistamisen, että ei tapahdu myöskään kaksinkertaista verottamattomuutta. Tämäkin on todellinen ongelma. Eli siis vaihdamme näitä verosopimuksia. Ecofin puheenjohtajana teemme työtä niin, että tällä ohjausjaksolla – me päästään äh, poliittisen sopimukseen komission ehdotuksesta neuvostossa ja ehdottaisin äh, äh, myös Saksalle, että kaikki hallitukset hyväksyvät koko paketin, eivätkä ryhdy sanomaan, että tarvitaan lisää aikaa. Tietenkin tarvitaan lisää aikaa, mutta meillä ei ole aikaa, että tehdään se tällä kaudella ja toivon, että sitä tukevat. Thank you uh, very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Kees Kendrick. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ammatillisesti sanoen olen hyvin vaatimaton kaveri, joten yritän vastata vain yhteen kysymyksiin ja säästän sillä tavalla aikaa. Ja tämä on tämä kysymys siitä, miten luoda enemmän tietoisuutta äh, julkisten äh, menojen tehokkuudesta. Tähän kysymykseen on paljon vastauksia. Ottaisin niistä kaksi mahdollista esiin. Ensinnäkin pitää ajatella uusiksi huonot rahankäyttöjärjestelmät. Esimerkiksi Alankomaissa miljardeja euroja, joita keskushallitus on kerännyt, antaa ne kunnille, jotta niitä käytettäisiin johonkin tiettyisiin tavoitteisiin tai kohteisiin. Tehokkuusnäkökulmasta tämä on huono systeemi. Sen vuoksi, että ainoa asia, mistä kunnat ovat kiinnostuneet, on se, että ne käyttävät pennilleen kaiken. Ja kysymys kuuluukin, mikä on lisäarvo? Miten me voimme luoda lisäarvoa äh, julkis- suurelle yleisölle näistä veronmaksajien rahoista? Eli jos haluaa luoda enemmän tietoisuutta tästä asiasta, niin silloin pitäisi ainakin, no jos sen päästä eroon, niin miettiä uusiksi tämän, tämän kaltaiset järjestelmät. Ja toivottavasti ette pahastu, tämä koskee äh, myös kansallista rahan käyttöä EUn budjetista. Kaikki 28 hallitusta ja jäsenvaltiota ovat lähinnä kiinnostuneita siitä, että ne voivat käyttää joka ikisen penni, jonka EUlta saavat. Ja ehkäpä joku voisi sitten kysyä, mikä on tämän rahan lisäarvo kansalaisille. Ja tämä menee lävitse koko kansalaisen järjest- ka- kansallisenkin järjestelmään. Eli miettikää uusiksi näitä järjestelmiä, kun puhutte kansallisen rahankäytön tehokkuudesta. Ja sitten toinen asia, tämä on tylsä, parempi informaatio. Se on avain siihen, että ymmärretään, miten julkisia rahoja käytetään. Viime vuosina, kun olen ollut tilintarkastustuomioistuimessa, olen välillä oikein hämmästynyt siitä, miten paljon pulaa on hyvästä informaatiosta julkisen rahan käytöstä. Jos me emme tiedä lisäarvoa, sosiaalisia ja, ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, niin ei tässä tule minkäännäköistä oppimiskehää ja sitten tehdään huonoja arvioita. Eli tässä on todella paljon tilaa lähteä parantamaan julkista rahan käyttöä parempaa informaatiota. Ja jos annetaan parempaa informaatiota, niin luokaa myös avointa dataa ja pyrkikää käyttämään yrityksiä, käyttäkää julkista informaatiota julkiseen, julkisten varojen käytöstä. Tämä saattaisi parantaa dramaattisesti rahankäytön tehokkuutta. Thank you, Valeri Rabo. Kiitoksia, Valeri Rabo. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluaisin vielä palata rakenteelliseen alijäämään, koska siitä oli muutama kysymys. Ehkä tekisin yhden ehdotuksen tässä myös komissiolle. Jos me voisimme saada sellaisen maakohtaisen net nettisivulle avainindikaattorit, rakenteellisen alijäämän tavoitteet ja niin edelleen, ja miten mikä tahansa rakenteellisen alijäämän muutos vaikuttaa kasvuun tai investointeihin, koska uskon, että kaikki silloin ymmärtäisivät, tai oikein ymmärtäisivät, että kasvu on, kuka tahansa ymmärtää, miten tämä, mitä, mikä on vaikutus kasvulle. Siis esimerkiksi jos vaikka vähenemme rakenteellista alijäämäämme, 0,1-0,2 prosentilla. Mikä vaikutus silloin syntyy taloudelliselle kasvulle maa maakohtaisesti, miten tämä vaikuttaa investointeihin maakohtaisesti tarkasteltuna niin, että jokainen voi silloin ymmärtää, mitä seurauksia syntyy mistä tahansa vähennyksestä koskien rakenteellista alijäämää. Uskon, että tämä olisi aivan avainasemassa, jos halutaan ymmärtää, mitä löytyy julkisen talon rahoituksen takaa, erityisesti kun ajatellaan tätä rakenteellista alijäämää. Toinen ehdotus, jonka haluaisin esittää nyt, on kuinka, ja olen tässä muuten täysin teidän kanssanne samaa mieltä, miten voimme, kun suunnittelemme julkista toimintatapaa, politiikkaa tai teemme arviointeja siitä, miten me voisimme yhdistää tämän 2020 agendaan. Miten voimme selittää, että toimme näin Ranskassa, näin Italiassa, näin taas teemme Alankomaissa? Miten tämä linkittyy 2020 agenda ja mitä lisäarvoa tämä voi tuoda, ajatellen työpaikkojen luomista ja taloudellista kasvua. Uskon, että nämä kaksi ehdotusta, ajatusta, siis toinen koskien sitä, miten me hoidamme julkista taloutta, rahoittamista ja toisaalta miten as- te- toteutamme politiikkoja maissa, jotka ehdotusten pohjalta kansalliset parlamentit tekevät. Miten tämä kaikki liittyy 2020 strategiaan. Ja joka kerta, kun jotakin teemme tai sopeutamme rakenteellista alijäämää, mitä seurauksia siitä syntyy talouden kasvulle, miten se vaikuttaa investointeihin, miten se vaikuttaa työpaikkojen luomiseen. Uskon, että tämä tulisi silloin selvemmäksi ihan kaikille. Tietenkin ja kansalaisille, jos saisimme tällaista tietoa tarjolle selkeässä muodossa. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt haluaisin vielä nopeasti vastata yleiseen kysymykseen, joka tuli Belgian parlamentista, ja tämä eh, liittyy myös yleisempään kommenttiin, jonka herra Dasselblom esitti siitä, että tarvitaan asteittaista lähestymistapaa. Olen näistä näkemyksistä ne samaa mieltä, koska kun ajatellaan mustaa valkoisella, niin siinä, sillä tiellä ei juurikaan voida edetä. Niin kuin jo sanoin, euroalueen valtiovarainministerillä ministerillä olisi merkitystä. Eihän tietenkään valvoisi suoraan kansallisia puitteita, sehän on mahdotontakin. Silloin olisi enemmän vapauttaa kansallisella tasolla enemmän resursseja, mutta emmehän todellakaan voi väittää, että tällainen tulisi nopeasti tapahtumaan. Meidän täytyy saada järjestelmämme toimimaan paremmin. Ja nyt kun olemme, mitä olemme kuulleet, niin toisaalta tämänhetkinen mekanismi ei ole ihan ihan teellinen, se on ihan totta, mutta toisaalta se ei se nyt ihan tehotonkaan ole, koska olemme myös kuulleet, kuinka syyttäminen tai ylistäminen tavallaan silti vaikuttaa siihen, mitä budjettipoliittisia päätöksiä tehdään. Joten meillä on kyllä tiettyä marginaaleita liikkumavaraa ja meidän pitää parantaa sitä, ja tämä on olennainen kysymys, miten voimme yhdistää tämän suuremman asioiden omistamisen, niin kuin täällä sanottiin, ja samalla tämä tässä ei synny mitään anarkia, vaan tämä omistajuus sopisi yhteen suuremman tehokkuuden ja koordinaation kanssa. Joten minä uskon, että meidän sääntömme voisivat kehittyä tämän, tähän suuntaan niin, kun niitä, samalla kun niitä käytetään, ja tässä vastaan vielä Belgian kysymykseen koskien joustavasta tiedottamisesta, niin todellakin voisimme ottaa huomioon, jos haluamme poikkeuksellisia olosuhteita, joita jäsenvaltiot eivät voi kontrolloida, kuten maahanmuuttokriisi. Se on ihan mahdollista, eivät säännöt sitä kiellä. Ja me voisimme ottaa huomioon myös rakenteelliset, rakenteellisten uudistusten vaikutuksen keski- ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten yhteisrahoitus julkisissa investoinnissa, kun ra- ra- ra- lasketaan rakenteellista alijäämää, se voitaisiin ottaa huomioon Tähän liittyy tietysti monenlaisia rajoituksia. En ole täysin samaa mieltä neuvoston kanssa siitä, että tämä voitaisiin tehdä vain yhden vuoden aikana. Miksei rakenteellista alijäämää voitaisiin ottaa huomioon muutenkin. Siis on tilaa parantaa tätä kaikkea, mutta pitäisi miettiä, miten virtaviivaistamme kasvu- ja vakaussopimusta ja sitten mitä sanottiin vielä rakenteellista alijäämästä, se on tosiaan ratkaisevan tärkeä asia ei vain siinä, miten kun analysoidaan sen kokoonpanoa, vaan täysin ottaa sen huomioon myös, miten tällä hetkellä se määritellään, mitä laskentakeinoa käytetään esimerkiksi kasvupotentiaalin suhteen. Joskus tämä synnyttää tuloksia, jotka eivät välttämättä ole ihan rationaalisakaan. Tiedän omasta maastani, että tämän formulan mukaan sen ei pitäisi kasvaa ollenkaan. Jos se nyt kasvaa yhden prosentin tahtia, eikä kuitenkaan lisää nimellistä vajetta, koska rakkeiden alijäämä siis laskee. Sen ei pitäisi kasvaa, koska johtuen tästä kasvupotentiaalin laskemista. No niin. Ei tämä ole helpoin tapa saada ihmiset tätä ymmärtämään myös IMFssä puhutaan siitä, että pitäisi siirtyä tähän nominaalisempaan suuntaan. Ja tämä vertailuarvo, viitearvo toiminta voisi olla tässä hyvä keino. Eh, ei tietysti silti päästä eroon täysin rakenteellisesta käsitteestä, mutta että otetaan se, se huomioon. Joten kyllä parannusvaraa varmasti on. Ja sitten kansallisen ja eurooppalaisen omistajuuden vastuuvelvollisuuden oikea yhdistäminen on tässä ratkaisevassa roolissa, joten tämän päivän keskustelu olikin varsin konkreettista ja tuloksellista. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki, miten jatkossakin pitäisi täällä toimia, joten kiitän teitä. Ja vielä viimeinen kommentti. Toista. Ehkä vaan meidän täytyy nyt tässä lopettaa toistemme ylistäminen. Haluaisin nyt lähinnä ylistää teitä osallistujina tähän kokoukseen. Ja me olemme jo ylittäneet aikamme kahvi. Tauko olisi alkanut 15 minuuttia sitten jo. Kiitän kaikkia puhuja. Ja luonnollisesti aikaa on aina liian vähän, mutta uskon, että kaikkein tärkeimmät asiat otettiin esiin ja niistä keskusteltiin. Ja me jatkamme kello 11.30. Ja Jehudi Menudin salissa tai alueella on kahvi tuolla ensimmäisessä kerroksessa. Ja ehkäpä täällä joku voi tietysti sinne ohjailla. Kiitos.